Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. No niin, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat, tervetuloa kokoukseen, jonka aloitamme. Kerron teille heti aluksi ohjelman muutoksesta, joka koskee tätä iltapäivää. Valitettavasti emme voi pitää meidän iltapäivän kokoustamme niin kuin oli suunniteltu alun perin. Tämä meidän erityisedustaja Aleksandra, jonka piti puhua meille Afrikan sarvesta, hänen piti tulla tänne tänään, mutta eilen piti hän lähteä kiireesti neuvottelemaan Etelä-Sudanin tilanteesta. Hän kertoi siitä minulle henkkohtaisesti, eikä valitettavasti siis pääse tänne tänä iltapäivänä, äh, koska <clears throat> nämä minä sain tämän tiedon niin viime tingassa, niin ei ollut mitenkään mahdollista järjestää mitään korvaavaa kokousta. Kyllähän mahdollisuuksia ehkä olisi ollut, mutta joistakin mm, kohdista mm, mutta minä totesin, että nämä aiheet olisivat olleet kuitenkin aika kaukana meidän tämänhetkistä painopistealueista, joita tulee käsitellä. Eli päätin, että meillä ei ole kokousta sen sijaan, että olisi joku turha korvaava äh, istunto, joka, jossa käsiteltäisiin aiheita, jotka eivät mitenkään liity päivän polttaviin tai tärkeisiin aiheisiimme. Eli meillä on kuitenkin tänä aamupäivänä kolme isoa asiakokonaisuutta esityslistalla. Ensinnäkin siviilioperaation Malissa, jota ollaan valmistelemassa. Sen jälkeen keskustelemme EUn meriturvallisuusstrategiasta. Se on yksi harvoista kunnianhimoisista ilmoitusluonteisista asioista, joita saimme joulukuun huippukokouksesta. Sen jälkeen meillä on ilmakuljetuksesta. Sekin on hyvin harvinaislaatuinen kokonaisuus, koska tässä lähdetään vähän keskinäistämään EUn toimintaa, EUn sisäistä toimintaa. Ja toivottavasti siitä tulee onnistunut hanke. Mutta me aloitamme Malista. Minulla on ilo vastaanottaa tänne Didi Lenoir, joka johtaa Euroopan ulkosuhdehallinnon kriisinhallinta- ja suunnitteluosastoa. Hän on varajohtaja siellä. 17. maaliskuuta kirjattiin, että EUlla on Malissa jo käynnissä siviilioperaatio. Minä muistutan teille siitä. Siis jos te ette muista, meillä on sotilasoperaatio ollut jo Malissa <clears throat> toimimassa jo reilun vuoden ajan. Se on toiminut hyvin. Se toimii hyvin ja se on, antaa tyydyttäviä tuloksia ja, ja mon 23 maata, joille ne on osallistunut tähän toimintaan, joka on ollut hyvin mm, kourin tuntuvaa, onnistunutta ja saa tyydyttävää tämän toiminnan tulos. Nyt tällä hetkellä siis valmistellaan siviilioperaatiota Maliin koulutusta ja täydentäviä turvallisuustoimenpiteitä Malin taholta. Didier Lenoir ehkä kertoi meille niistä vähän laajemmin siitä mallista, joka on jo lähdetty soveltamaan naapurimaassa Nigerissä. Olisi ehkä mielenkiintoista vähän yhdessä nähdä teidän kanssanne, mihin tämä operaatio kytkeytyy, minkälainen, miten sotilasoperaatio kytkeytyy tähän siviilioperaatioon, eli miten ne on toteutettu esimerkiksi naapurimaassa Nigerissä. Tätä voitaisiin lähteä alueellistamaan, saamaan siihen muut Sahelin alueen maita mitkä ovat määräajat tälle toiminnalle, mikä on joukkojen vahvuus, määrä, volyymi ja nämä ovat useita kysymyksiä, jotka pyörivät päässämme, koska me haluaisimme tietää, saada lisää täsmennyksiä tästä siviilioperaatiosta, miten sitä lähdetään toteuttamaan paikan päällä. No niin, minä en tässä puhu sen pidempään. Annan teille puheenvuoron, jotta voitte tehdä selkoa tästä <clears throat> nykyvaiheen tilanteesta. Kiitos paljon. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että minulla on annettu mahdollisuus kertoa näistä siviilioperaation toiminnasta Malissa, miten niitä on hahmoteltu ja suunniteltu. Tämän operaation valmistelutyö, synnytystyö on ollut suhteellisen pitkällistä. 2013 käynnistettiin, mutta me olemme pystyneet nyt vahvistamaan operatiivista strategiaa näiden määräaikojen puitteissa. Poliittinen aikataulu Malissa on otettu huomioon, niin me olimme sitä mieltä, että meillä on hyvin tukeva perusta lähteä toteuttamaan paikan päällä tätä siviilioperaatiota. Tämä operaatio tai toim ei tule kuin jänistaikurin hatusta, ei se ole mikään yllätys Kyllä se kirjautuu Sahelin strategiaan, siihen logiikkaan, joka huippukokous hyväksyi myös. Se on myös yhteneväinen rahoituksellisten investointien kanssa, jotka, joista on puhuttu, jotka ovat siis Malille suunnattuja investointeja. 615 miljoonaa tulevina vuosina. ja Ne ovat yhteneväisiä myös EUn sitoumuksen kanssa, kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja puolustuspolitiikasta. Minä haluaisin tätä seikkaa myös korostaa, kun me käynnistimme tämän sotilasoperaation. Me sanoimme ihan selvästi, että tämä sotilasoperaatio voisi päästä poliittiseen tavoitteisiinsa. Jos halutaan päästä poliittisiin tavoitteisiin, niin tarvitaan siviilioperaatiota sen rinnalle. Miksi? Me lähdimme Malissa tähän toimintaan sen takia, että oikeusvaltion puuttuminen ja Malista oli myös turvallisuuskysymys Euroopalle. Siellä oli terrorismia, huume, huumekauppaa, kaikenlaista laitonta toimintaa, joka saattoi olla turvallisuuska Euroopalle. Eli silloin halusimme, että Malin valtio pystyisi myös valvomaan maansa pohjoisosia, jotta ei sekään olisi turvallisuusuhka meidän sisäiselle turvallisuudelle. Jos ajattelemme nyt tätä tavoitetta, niin voidaan hyvin nopeasti todeta, että kaikista soveliaimmat joukot kansallisella tasolla olivat sisäiset turvallisuusjoukot. Miksi me aloitimme siis sotilaallisella toiminnalla, koska sisäiset turvallisuusjoukot voivat aloittaa työnsä. Jotta ne voisivat aloittaa hyvissä olosuhteissa, tarvitaan minimiturvallisuustakeet. Ja tämähän on Malin armeijan äh, toimivaltaa, toimivaltuuksia. Miten me voimme antaa Malin armeijalle mahdollisuudet valvoa paremmin maan pohjoisosia? Se toteutuu sillä tavalla, että poliisivoimat, sisäiset turvallisuusvoimat aloittavat työnsä ja, ja voivat vahvistaa kansallista valvontaa ja palauttaa oikeusvaltion tuolle maa-alueelle. Tämä, tässä vähän sitä perustelua kun lähdimme käynnistämään tätä operaatiota vielä kerran, ei niin tässä ole kyse siitä, että lisätään yksi operaatio yksi toisensa perään, koska halutaan vaan äh, näyttää, että osaamme järjestää operaatioiden toimintaa. Tämä kuului EUn keskeiseen sitoumukseen. Äh, miten tämä sitten hyväksyttiin neuvostossa pari viikkoa sitten neuvoston kokouksessa? De soutenir les autorités maliennes Haluamme tukea malilaisten toimenpiteitä ja toimia, kun he pyrkivät parantamaan turvallis- sisäisen turvallisuusjoukkojen tehokkuutta ja toimivuutta. Ensinnäkin haluamme parantaa operatiivista tehokkuutta. Siihen kuuluu koulutus ja koulutuksen järjestäminen toisi, toisena kohtana. Nämä joukot, voimat olisivat paremmin koulutettuja, paremmin johdettuja. Kolmas elementti on toimia siten, että nämä joukot, voimat olisivat asianmukaisen kansallisen viranomaisen valvonnan alaisuudessa. Ja jos me puhumme oikeusvaltiosta niin, ja poliisijoukoista, niin silloin tietenkin tarvitaan niveltämistä oikeuslaitoksen ja poliisivoimien välillä. Eli hallin, ju, oikeusviranomaisten pitää pystyä valvomaan sisäisten jou- turvallisuusjoukkojen toimintaa ja poliisin toimintaa jossain määrin neljänneksi. Me olemme pystyneet myös luomaan tämän kokonaisuuden, joka on kuitenkin jossain määrin aika pitkälle yhteneväinen toiminnassaan. Ja pystymme, toivomme, että pystymme auttamaan niiden toimintaa maan pohjoisosissa, myöskin logistiikan nimissä. aikataulusta tämän operaation perusperiaatteet on vastikään hyväksytty. Ensimmäinen vaihe on, että nyt käynnistetään tämän operaation toiminta aika piakkoin. Huhtikuun puolivälissä lähti, aika, lähti ensimmäinen varsin tukeva joukko operaation toiminnasta vastaava päällikkö lähtee sinne, eli sinne tehdään verkkojen infrastruktuuripaikantaminen. Tämä joukko tekee yhteistyötä eh, tehdäkseen operaatiosuunnitelman toimintalinjojen kanssa ja koordinaatiolinjausten kanssa maalin viranomaisten yhteistyön avulla. Me toivomme, että tässä työssä voitaisiin edetä hyvin nopeasti. Seuraava vaihe tarkoittaa sitä, että tämä operaatio kokonaisuudessaan lähtee toimintaan. Toivottavasti tämä toteutuu parin kuukauden kuluttua, mutta ainakin pitäisi tämän vuoden loppuun mennessä saada tämä kokonaisuudessaan toimimaan, että se olisi suunniteltu ja tot, lähdetty, ja se olisi suunniteltu loppuun asti ja sen toiminta olisi käynnistynyt kokonaisuudessaan jos me haluamme nopeuttaa aikataulun niin tämän Malin operaation puitteissa me olemme käyttäneet uusia menetelmiä. Minä tiedän, että siviilioperaation toteuttaminen on myös ollut keskustelun aiheena tässä parlamentissa. Uusia menetelmiä on, halutaan ottaa käyttöön. Olemme kannustaneet kollegoja siihen, nimenomaan ne, jotka tekevät näiden operaatioiden suunnittelua. Olemme halleet saman samankaltaista, samanaikaista suunnittelua, eli tässä on kyse siitä strategiasta, joka hyväksyttiin neuvoston kokouksessa 17. maaliskuuta. Eli tulevina viikkoina voitaisiin lähettää ensimmäiset joukot paikan päälle, kun on kyse tämän operaation resursseista. Niitä ei ole vielä lopullisesti lyöty lukkoon vielä tässä vaiheessa. Ne määritellään tämän operatiivisen suunnittelu toiminnan puitteissa jatkossa. Ehkä jos ajattelemme tätä operatiivista suunnittelua, niin meidän pitää ajatella, minkä suuruusluokan operaatio käynnistettiin Nigerissä, kuinka paljon henkilöstöä se vaatii, jotka, henkilöstöä nimenomaan, jotka ovat täysvalmiudessa toimimaan. Tämä operaatio rahoitetaan <clears throat> ulko- ja turvallisuuspolitiikan varoista, mutta haluan kertoa, että meillä on erittäin myönteistä kokemusta siitä, mitä me olemme nimittäneet projektisoluksi. Me haluamme siihen rahoittajia ja sitten myös pyyntöjä Malin suunnalta. Tämä hanke olisi sellainen, että jotkut jäsenvaltiot, jotka yhteistyön tiimoilta turvallisuuden saralla toivovat tai haluavat tukea Malin viranomaisia, mutta eivät halua mennä paikan päälle. Kyllä tähän voi osallistua myös kolmansia valtioita kun on kyse Malista, niin sotilaalliseen oper, sotilais, sotilaallisessa operaatiossa tämä hanke Solu sai rahaa myös ja tukea Kanadalta muun muassa. Siinä oli myös ää, henkilöstöresurssien rahoitusta tuli sieltä suunnalta. Ja me toivomme, että tämä hanke voisi saada rahoitusta myös muilta jäsenmailta jäsenvaltioilta sen lisäksi, että ne tukevat suoraan operatiivista toimintaa. Me haluamme viedä tätä vielä pidemmälle. Me haluaisimme, että se olisi hyvin joustavaa, miten jäsenvaltiot voivat osallistua tähän, että osallistuvat virallisesti tähän operaatioon mutta me haluaisimme, että kolmannet maat olisivat myös edustettuina. Tämä mahdollisuus jää avoimeksi. Se ei tällä hetkellä ole ihan tyydyttävä, jos ajattelemme kaikkia pakotteita, jotka liittyvät kolmansiin maihin, mutta rahoituksen avulla se voitaisiin ehkä ratkaista. Tämä on meidän mielestämme hyvä tapa antaa uutta uutta ilmettä, uutta vauhtia meidän, meidän politiikallemme kumppanuus kumppanuuspolitiikallemme myös tällä saralla. Viimeisenä kohtana teidän valiokuntanne saattaa kiinnostaa se, että me olemme tehneet kiinteää yhteistyötä poliisi- ja santarmiviranomaisten kanssa ja laitoksen kanssa Euroopan laajuudella. Me olemme saaneet sieltä apua tämän operaation suunnittelussa, koska me qu'il y a un certain nombre d'experts tämä poliisi- ja santarmilaitos Euroopassa on halunnut kiinteästi osallistua tähän yhteistyöhön ja suunnitteluun. Ja erityisesti haluavat vastata koulutusosastosta ja poliisi- ja santarmilaitoksen toimivuudesta kansallisella tasolla. Eli meillä on hyvät suhteet, voisin sanoa tällä hetkellä kaikin puolin tähän yksikköön. Te Puhutte myös tämän operaation alueellisesta ulottuvuudesta. Totta kai voitaisiin kysyä, minkä takia jonkunlainen alueellinen strategia ilmenee käytännössä sitten vain kansallisena toimintana tai kansallisella alueella. Meillä on tiettyjä pakotteita ja tiettyjä parametreja näissä tällä alueella ja ne eivät ole kaikki identtisiä maasta toiseen. Kun me käynnistimme Nigerian, Nigerissä tämän operaation, niin silloin piti ensin tajuta poliittisesti, että meidän pitää kouluttaa turvallisuusjoukot ehkä muualla. Eikä, eikä se ole ihan sama kuin puhu Nigerin viranomaisten tai Mauritanian tai Malin viranomaisten kanssa. Siellä hahmotetaan asiat aika lailla toisistaan poikkeavasti, eli meillä ei ole mitään yhtä, yhtä ainoata ratkaisumallia toimintaan. Meidän täytyy ottaa kaikkien maiden erityispiirteet aina huomioon. Toinen selitys on se, että meillä on myös poliittinen parametri, joka pitää ottaa huomioon. Meidän kumppanimme tuolla alueella selittävät meille, että heillä on vaikeuksia saada maaperälleen operaatio, joka on äh, jota johdetaan jostakin toisesta pääkaupungista. Malin viranomaiset sanoivat ihan selvästi meille, että kun he pelkäävät, että tämä kumppanuus viedään heiltä jotenkin pois, jos ajattelemme lopputulosta. Ja heidän mielestään oli tärkeää, että tämä <clears throat> operaatio, joka tukee Malin tur- sisäistä turvallisuutta, ja että se todella toteutettaisiin Malista käsin malilaisille, eikä sitä johdettaisiin Nigeristä toisen maan pääkaupungista tässä tapauksessa. Ei se tarkoita sitä, että tämä alueellinen ulottuvuus olisi jäänyt unohduksiin. Kyllä siinäkin on eri puolia. Sillä on myös strateginen merkitys, koska meidän toimintamme lukeutuu kokonaisvaltaisesti Sahelin alueen strategiaan. Tämä alueellinen ulottuvuus on läsnä aina, kun ajattelemme yhteistyö koordinoinnin mekanismeja, joita olemme jo toteuttaneet Sahelin alueella. Meillä on Libyassakin myös operaatio, joka kytkeytyy tähän Sahelin alueen. Meillä on tämä Nigerian, Nigerin operaatio on helpottanut yhteydenottoja Libyassa. Eli Niger, Nigerin viranomaiset voivat silloin paremmin hahmottaa esimerkiksi rajakonflikteja kahden maan välillä. Emme me lähde toteuttamaan mitään yksittäisiä erillisiä operaatioita, vaan aina, aina vedotaan ja toteutetaan jonkinlaista yhteistyötä jossain muodossa. Tässä näin lyhykäisesti mm, tilanne tällä hetkellä tässä hankkeessa ja olen käytettävissä ne kysymyksiä varten. Bien, merci. Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ja, vielen Dank. Ähm, das... Paljon kiitoksia. Se, että tänään keskustelemme Malista on hyvä asia ja on ihmeellistä, että tällainen operaatio on pitkään akuutti ja yksi kaksi siitä ei kuule enää yhtään mitään, joten kiittäisin näistä saamistamme tiedoista. Minulla on lukuisia kysymyksiä esitettävänä, te totesitte, että tavoitteena on oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, turvallisuustilanteen ja ihmisoikeustilanteen vahvistaminen. Tämä mainitsemanne operaatio tehdään yhteistyössä YK Minusma kanssa. Ja nyt kysyisin teiltä, miten te arvioitte sitä, että voidaanko nämä oikeusvaltioperiaatteisiin liittyvät tavoitteet saavuttaa. Olen kuullut raporteista, jonka mukaan minusman ihmiset olisivat ilmoittaneet seksuaalisista väärinkäytöistä ja Minusma olisi jopa syytetty näistä rikkomuksista ja tämä on todellakin valitettavaa. Niin, voisitteko tästä kertoa oman näkemyksenne? Ja sitten mitä tulee yleisesti Malin tilanteeseen, aika hankala arvioida tilannetta, mikä tilanne on tällä hetkellä paikan päällä, mikä on hallituksen ja kapinallisten välisten rauhanneuvotteluiden tilanne ja mikä on Didal-kaupungin tilanne. Onko kaupunki edelleenkin kapinallisten hallussa ja täällä on pitkään pohdittu myöskin sitä, että miten kapinallisjoukkojen aseista riisuminen etenee. Nehän liittyvät läheisesti operaation menestymismahdollisuuksiin. Minulle on usein sanottu, että Afganistanissa tällainen ongelma on ollut. Eli joukot vaihtavat puolta, että EU-varoin sotilaita koulutetaan ja sitten he siirtyvätkin yksi kaksi yllättäen niin sanotusti vihollisen tai vastustajan puolelle. Mitä tietoja teillä on tähän ilmiöön liittyen tarjolla? Onko tilanne edelleenkin sellainen? Siinäpä kysymykseni teille. Sitten tähän projektikysymykseen liittyen, projektikeskukseen liittyen. Sitähän vasta ollaan kehittelemässä. Toivottavasti myöhemmässä vaiheessa saamme tietoa siitä, mitkä ovat ne kolmannet maat, joiden kanssa yhteistyötä on tarkoituksena harjoittaa ja miltä tämä sitten käytännössä toteutuspuolella näyttäisi. Kiitoksia. Merci. Kiitos paljon. Edustaja Zemke. Otóż ja chciałem e, bardzo serdecznie podziękować e, panu, panie dyrektorze, za tę informację, ale na jej kanwie... Kiitoksia. Haluan kiittää teitä näistä tiedoista, joita jo annoitte, mutta minulla on teille myös useampia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys. Tehän olette nyt siinä vaiheessa, että valmistelette henkilöstö, henkilöstöä tälle, tähän, tälle missiolle, rekrytoitte eh, asiantuntijoita ja eh, tulette ilmeisesti rekrytoimaan eh, unionin sisäisistä rakenteista, vai onko niin, että aiotte myös ottaa henkilöstöä, joita delegoidaan eri jäsenvaltioista? Jos näin on, niin mistä maista aiotte näitä asiantuntijoita rekrytoida? Toinen kysymys. Onko tälle missillä jonkinlainen aikataulu suunniteltuna? Koska budjettihan, äh, sehän vaikuttaa budjettiin. Ja kolmas kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Tulevatko Euroopan unionin jäsenvaltioiden lisäksi muut maat osallistumaan tähän, esimerkiksi afrikkalaiset maat? Sanoinkin. Well, my... Tanok seuraavaksi. Congratulate. Uh, Alkuun saanen onnitella Mali-operaatiota toimista. Minä vastasin Sahel mietinnöstä täällä ja kyllä minä voin kehua tätä toimintaa. Näin oli todellakin tarpeen toimia. Ja keskeisin tavoite eli sisäinen turvallisuus ja vakaus maan pohjoisosa saatiin toteutettua ja että terrorismia vastaan saatiin äh, taisteltua ja vältettyä siltä tilanteelta, että maasta tulisi toinen Somalia. Voisin oikeastaan kysyä samaa kuin puolalainen kollegani. Euroskeptisemmat kollegani sanovat, että tämä on ranskalaisjohtoinen ja ranskalaisten toteuttama operaatio, mutta budjettisyistä se toteutetaan EU-lipun alla. Eli missä määrin muut jäsenvaltiot osallistuvat tähän esimerkiksi henkilöstön, asiantuntijoiden tai kaluston käytön kautta. Tietenkin tässä on kieliongelma. Frankofonisena alueena Mali on sellainen alue, jossa pitää osata ranskaa voidakseen toimia hyvin ja koulutustoiminta olisi aika lailla hankalaa tulkkien välityksellä. Ehkäpä voisitte kertoa tästä enemmän. Eli voisitteko kertoa, osallistuvatko tähän muut jäsenvaltiot? Ja sitten tehdäänkö minkälaista yhteistyötä tai koordinointitoimintaa Afrikan unionin ja ECOWASin kanssa? Alun alkaen tämän piti olla ECOWAS operaatio. Te saitte YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman pohjalta mandaattinne. Eli YK on kautta järjestetään tämän operaation oikeudellinen perusta. Millä tavalla tämä linkittyy sitten taas Afrikan unionin kehykseen? Kiitos. Eikö ole muita puheenvuoropyyntöjä? Kiitos. Merci, monsieur président. Merci. Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Jotkut asiat minun olisi pitänyt itse sanoa jo tässä alustuspuheenvuorossani. Aivan erityisesti kysymys, jonka otitte esille yhteistyöstä YK kanssa. Tätä on paljon työstetty maaperällä itse, Rakunders New Yorkissa, meidän osastomme edustajien kanssa nimenomaan haluaa varmistua siitä, että se mitä me teemme on täydentävää sille toiminnalle, jota YK on jo suorittanut. En lähde tässä nyt yksityiskohtiin näiden kahden toiminnan yhteenkytkemisessä, mutta YK on omat mandaattinsa, oma vastuualueensa yleisellä tasolla uudistaa sisäiset turvallisuusjoukot ja EU haluaa tähän mukaan ottaakseen itselleen sitten joitakin vähän täsmällisempiä tehtäviä. YK, YK tekee sitten suoraa selontekoa ehkä enemmän oikeusmielessä. Eli me olemme pyrkineet niveltämään nämä yhteen myös. Päätöksentekoprosessit eivät tietenkään ole samat, mekanismit poikkeavat toisistaan, mutta yhteistyö on edellyttänyt vaivan näköä puolin ja toisin. Mutta me, o, meillä on kuitenkin koneisto, joka on hyvin rasvattu ja toimii hyvin YK kanssa. Toinen asia, joka tuli esille, on Afrikan unioni. Se on poliittisesti läsnä paikalla. Sen sitoumus kriisinhallinnasta on otettu YK siipien alle. Me olemme keskustelleet, olemme esittäneet ajatuksemme EUn edustajille sillä tavalla, että he ainakin ovat tietoisia siitä, mitä teemme mutta konkreettinen koordinaatio Afrikan unionin kanssa ei ole edellyttänyt mitään erityissitoumusta maaperällä, eikä se ole ongelmallinen myöskään YKlle. Rouva, te otitte esille sen asian, miten tämä kytketään poliittiseen prosessiin, josta minä en ole ollenkaan asiantuntija, en valitettavasti voi vastata ehkä kaikkiin kysymyksiinne. Mutta mitä te puheenvuorossanne sanoitte, niin te kysyitte, että mm, onko onko tässä mitään mieltä, jos ei ole poliittista prosessia mukana? Vastaus on seuraavanlainen. Mitä meidän operaatiomme tekee, mitä siltä edellytetään, niin kyllä sillä on mahdollisuudet päästä konkreettisiin tavoitteisiinsa, jos poliittinen prosessi kansallisen sovinnon kautta onnistuu. Ja tämähän on ihan ilmiselvää logiikkaa, jonka myötä haluamme toimia, jonka sisällä meidän on pakko toimia. Meillä on tämä Sahelin strategia, jossa yhdistetään poliittinen sitoumus, halutaan tukea kansallista sovintoa, sovintopolitiikkaa Malissa, mm, ehkä myös vähän tarkemmat sitoumukset, kun puhutaan kapasiteetin tarjoamisesta. Te otitte myös esille tämän visaisen kysymyksen, jota me itse käytämme omassa kielenkäytössämme näistä etukäteisvaatimuksista – mistä me voimme tietää, että he, nämä ihmiset eivät käytä meidän heille tarjoamme kapasiteettia meitä vastaan. Tämähän on ihan aiheellinen kysymys. Pohdimme tätä hyvin, hyvin pitkällisesti ennen kuin käynnistimme operaatiomme esimerkiksi Somaliassa. Eli meidän sotilaamme piti olla siellä sotilaita, jotka jäävät niihin yksiköihin, joita varten heitä oli koulutettu ja ovat asianomaisten paikallisten viranomaisten valvonnassa. Sen takia me emme halua tehdä mitään erillistä yksittäistä koulutusoperaatiota. Sen takia tämä koulutusoperaatio kytkettiin tähän ähm, qui fonctionne. Et c'est pour... komentooperaatioon. Ja sen takia me halusimme vielä kolmannen tason, että tämä komentoketju tekisi selkoa toiminnastaan oikeusviranomaisille ja poliittisille viranomaisille Malissa. Enhän minä tietenkään voi antaa sataprosenttisia takeita siitä, että kaikki malilaiset poliisit, joita olemme kouluttaneet, pysyvät omissa yksiköissään ja ovat niille uskollisia, mutta me olemme pyrkineet toimimaan siten, että tämä kokonaisketju, jonka pitäisi antaa suuri, mahdollisimman suurin takeet, toimisi ja että operaatiolla on todella mandaatti toimia tämän ketjun alusta loppuun asti. Minä en pysty antamaan teille sataprosenttisia takuita siitä, että kaikki toimisi näin. Toivomme, että se toimii näin. Me olemme tehneet kaiken voitavamme, että, asia sujui, että asiat sujuisivat niin kuin me olemme ne suunnitelleet. Te myös esititte kysymyksen kolmansista maista näissä tämän tyyppisissä operaatioissa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa operaatioissa toimitaan samalla tavalla. Meillä on yli 20 maata, jotka ovat osallistuneet näihin operaatioihin. Totta kai meillä on meidän tavanomaiset kumppanimme, eurooppalaiset NATO-jäsenmaat, jotka eivät ole EUn jäseniä. Meillä on myös amerikkalaisia, kanadalaisia, norva, norjalaiset ystävämme ovat mukana. Maita, joiden kanssa olemme tehneet jo yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä. Meillä on myös yhteistyötä osallistumisyhteistyösopimuksia muiden maiden kanssa. Minä voin antaa valiokunnan sihteerille tämän maaluettelon, jos te haluatte sen ihan yksityiskohtaisesti, mutta siis kolmansia maita on paljon läsnä. Kysyttiin myös mm, miten tämä todellinen eurooppalainen operaatio, miten tämä todellinen eurooppalainen operaatio hahmottu eurooppalaisena, onko se pelkästään ranskalainen. Pitäisi katsoa, riittää kun silmäilee malia, ja ehkä se on ajatus, joka lähti Ranskasta alun perin, mutta ei se nyt kyllä ihan vastaa nykytodellisuutta. Sahelin turvallisuustilanne aivan erityisesti viime vuoden tapahtumien jälkeen, kun Algeriassa oli panttivankitilanne päällä ja sen jälkeenkin niin monet lukuisat eurooppalaiset maat ovat todella kiinnostuneet, niillä on intressiä kiinnostua Sahelin alueesta ja ovat samaa mieltä siitä, että vaikka mentäisin kehitysavun ulkopuolelle, poliittisten sitoumusten ulkopuolelle, niin kehitysavun lisäksi ja poliittisen sitoumusten lisäksi, niin EU pitäisi auttaa näitä maita. En minä usko, että voidaan ajatella, että tämä siviilioperaatio Malissa olisi vain lähtenyt liikkeelle ja sitä vaan vietäisiin eteenpäin ja peräänkuulutettaisiin ja rummutettaisiin vain ranskalaisten toimesta. En voi antaa teille tänä päivänä äh, maaluettelua osallistujamaista, koska äh, jos me haluamme paikantaa nämä kaikki paikalla voimat, niin se ei ole vielä loppuun lyöty, mutta äh, monet eurooppalaiset maat muut kuin Ranska ovat jo ilmoittaneet osallistumishalukkuudestaan tähän operaatioon. Kun katsomme mallia, niin kyllä voidaan todeta, että seuraava kapulan vaihto tulee olemaan, viestikapulan vaihto tulee olemaan hyvinkin monikansallinen. Eli ehkä tämä Saksa-Ranska-yhteistyöakselikin lähtee kehittymään vahvasti Malissa, mutta Euroopan sitoutuminen Malissa ei ole kansallispohjaista, koska se pohjautuu hyvin pitkälle eurooppalaisen, laajan eurooppalaisen yhteistyöhön. Toinen elementti, jonka unohdin halustuspuheenvuorossani. Pyydän anteeksi sitä, että me, minä halusin puhua tästä ajallisista puitteista. Meidän arviointimme ja mitä me olemme itse itsellemme määritelleet tälle operaatiolle, niin me tarvitsemme neljän vuoden aikajana. Ensimmäinen mandaatti on kahdelle vuodelle ulotettu ja voidaan sen jälkeen tehdä väliarviointi, miten on edistytty operaatiossa ja miten tämä on otettu haltuun Malin viranomaisten toimesta, tämä operaatio. Neljä vuotta annettiin aikaa, että voidaan todella antaa riittävästi tilanteen tiedostamista ja tilanteen haltuunottoa Malin viranomaisille. Tämä oli siis neljä vuotta, tämä mandaatti, josta päätettiin. Me pyysimme sitä, ensimmäinen äh, jakso on kaksi vuotta. Sen jälkeen voimme tehdä tarkistuksia, väliajan arviointia ja lause siihen liittyviä varaumia. Tämä soluhanke, hankesolu, ei tämä nyt ole mikään innovaatio. Tätä toteutettiin jo Kongon demokraattisessa tasavallassa aika menestyksekkäästi sitä, tehtiin, sitä toteutettiin myös Malissa. Se on, se on havainnoitu hyvin hyödylliseksi. Ensimmäinen seikka on se, että tämä hanke tulee paikkaamaan yhden puutteen meidän operaatiossamme, kun on kyse turvallisuusjouk- laitteistojen hankkimisesta ja rahoittamisesta, koska niiden rahoittaminen, turvallisuuslaitteiden rahoittaminen on aika hankalaa. Ja tähänkin on saatu aika paljon avustusta, yhteistyötä jäsenmailta ja kolmansilta mailta. Silloin toinen intressi tässä hankkeessa on se, että voimme antaa kolmansille maille mahdollisuuden kumppanuuteen, joka ei välttämättä edellytä mitään täysivaltaista osallistumista tähän eurooppalaiseen operaatioon. Kun ajattelemme että esimerkiksi Malia, niin silloin Kanadalla on turvallisuussyistä omat ehtonsa, mutta ei halunnut osallistua joukkojen muodossa Malin toimintaan, mutta ne halusivat kyllä kuitenkin tehdä jotakin Malin armeijan eteen eli ovat sama, samoilla linjoilla tavoitteiden kanssa, mutta omien kansallisten syytensä perusteella eivät halua osallistua ehkä sotilaalliseen, sotilaalliseen toimintaan. Tässä on toivokseni vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Onko muita kollegoja, jotka haluavat vielä käyttää puheenvuoron? Ei. No niin, sitten jatkamme se, jatkamme tämän operaation seurantaa, eli me seuraamme, miten tämä kehittyy ja etenee. Zin puhui siitä, kuinka tärkeää olisi saada tietoa Malista, ihan säännöllistä tietoa. Todellakin koko tämän mandaatin aikana on aika paljon keskitytty ja painotettu Sahelin aluetta. Ainakin hyväksyttyjen tekstien myötä siitä on saatu hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesta lähestymisestä, lähestymistavasta alueellisessa strategiassa on tietysti on kritisoitu tämän strategian toteuttamisen hitautta, mutta nyt nähdään, että nyt on lähdetty liikkeelle hyvin laadituissa puitteissa. Voimme ehkä onnitella jo tässä vaiheessa teitä siitä. Meidän täytyy kuitenkin pysyä valppaina kuinka järkiperäisesti käytetään keinoja. Tehän otitte esille ongelmia. Meillä on vielä, teillä on vielä ongelmia kansallisella tasolla. Kun kansallisella tasolla lähdetään sitten toteuttamaan tätä alueellisesti hahmoteltua strategiaa optimaalisessa mielessä, meillä on myös rahoituksellisia ongelmia. Tietysti logistiikka maksaa aina. Ja tässä on kyse organisaatiosta, jonka suhteen pitää pysyä valppaina, vaikka voimme kyllä olla tyytyväisiä periaatteellisella tasolla siitä, että tämä eurooppalainen yhteistyö on nyt lähtenyt liikkeelle. Me voimme nähdä tämän päivän poliittinen, poliittisista tapahtumista, että nämä kriisikeskukset siirtyvät paikasta toiseen ja silloin ehkä usein unohdetaan, että meidän täytyy kuitenkin viedä jotkut hankkeet loppuun sotilaallisessa ja siviilimielessä silloin, kun ne on käynnistetty, vaikka kriisipesäkkeitä syttyisikin muualla. Vielä muutama minuutti ennen kuin komission edustaja tulee puhumaan meille meriturvallisuudesta. Ihan yksi asia vielä, koska tämä valiokunta menee ensi viikolla Afrikan unionia edustajia tapaamaan. Olisiko teidän mielestä joitakin aiheita, jotka, joita pitäisi ottaa esille, kysymyksiä, joitakin tärkeitä arviointia, jotka, äh, jota, jota Afrikan unionin kollegat haluaisivat tietää? Euh, niin, teidän vierailunnehan tapahtuu erittäin otollisella hetkellä, koska silloin järjestetään myös Afrikan unionin huippukokous. Ymmärrän, että tämän viikon Eurooppa-neuvostokin haluaa keskustella suhteista Afrikan unionin kanssa ja haluavat keskustella erityisesti yhteistyöstä turvallisuuden alalla. Uskoisin, että meidän näkemys, näkemyksemme on se, että kyse on täydentävyydestä. Eli meidän johtotähtänämme on se, että pyritään löytämään afrikkalaisia ratkaisuja afrikkalaisiin ongelmiin. Ja olemme ymmärtäneet, että kumppanimme haluavat nimenomaan näitä afrikkalaisia ratkaisuja kehittää afrikkalaisen rauhan rakentaminen ja turvallisuuden rakentaminen ei voi mennä ainoastaan siihen suuntaan, kun me haluamme, vaan meidän täytyy ottaa kumppanien näkemys huomioon. Meidän toimintamme on jo osoittanut tehokkuutensa. Me olemme onnistuneet tuomaan lisäarvoa afrikkalaisten rauhan ylläpito ponnistuksiin. Jos äh, afrikkalaiset maat itse eivät olisi voi olleet valmiita tekemään niitä ponnistuksia ja uhrauksia, joita ovat tehneet, niin äh, emme olisi onnistuneet niin hyvin. Olemme sitä mieltä, että meidän ää, äh, rauhan ää, turvallisuusstrategiassamme on syytä löytää tasapainoa niin, että me voimme tukea afrikkalaisia instituutioita, voimme tukea Afrikan unionia ja sen alueita. Meidän täytyy ymmärtää, että meillähän emme voi saada aikaan tehokasta afrikkalaista turvallisuus- ja rauhan toimintaa, jos me afrikkalaiset maat eivät itse kanna korttaan kekoon. Ja meidän tehtävämme on täydentää afrikkalaisten alueiden ja ala-alueiden ponnistuksia ja afrikkalaisten instituutioiden ponnistuksia. Eurooppa-neuvosto on määrittänyt toimintalinjoja. meillä on muun muassa äh, saksalainen ehdotus sen suhteen, kuinka voimme paremmin vielä toimia ja tehokkaammin toimia äh, kansallisen turvallisuuden parantamiseksi. Ja lähden siitä, että juuri nämä asiat, tulevat, nämä asiat tulevat olemaan keskustelujen ytimessä Afrikan unionin kanssa. Ja meidän täytyy pohtia sitä, miten nivellämme toimintamme äh, afrikkalaisten toimintaa niin, että äh, kaikki toiminta kantaa hyvää hedelmää. Ja voimme toimia niin, että toimintamme on omiaan äh, avittamaan kansallisia turvallisuustoimia. Kun ajatellaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin eh, voidaan pohtia, onko, olisiko meillä muitakin välineitä, joiden avulla voisimme eh, tukea tätä toimintaa ja voisimme eh, para- kehittää kansallisia valmiuksia. On vältettävä sitä, että toiminta jää vain koulutuksen tasolle. Meidän täytyy kehittää valmiuksia ja se tarkoittaa sitä, että tehdään työtä niin oikeudellisten puitteiden kuin henkilöstöresurssien parissa. Pyritään kehittämään näiden maiden omaa turvallisuusvisiota. Ja tämä globaali, kokonaisvaltainen lähestymistapa on koko ajan pidettävä mielessä. Tämä on varmasti keskusteluiden ytimessä jatkossa. Ja vielä Lopuksi maantieteelliset seikat, pitääkö painottaa jotakin kohtaa Mali, Keski-Afrikan tasavalta. Se, mitä minä halusin sanoa, yhteistyöaiheet ovat juuri ne, mitkä mainitsit. Somalia, joka integroidaan yhä vahvemmin meidän operaatioihin. Meillä on loistava yhteistyö yhteistyöhistoria Somalian kanssa nimenomaan, koska Afrikan unioni antoi meille täydentävää toimintaa meidän koulutukseen. Tämä MISOM myös osallistui tähän. Se antoi meille käyttöömme sen oman tietotaitonsa tältä alalta. Tänä päivänä me olemme hyvin vahvasti läsnä Mogadishussa. Me olemme hyvin integroituneet Siis Mogadishussa suurin osa meidän turvallisuus seilutoiminnasta toteutuu Somalian viranomaisten toimesta. Tällä hetkellä me emme enää keskity koulutukseen, vaan myös me haluamme uudelleen organisoida Somalian puolustuslaitoksen. Ei tämä ole ehkä tänä päivänä mahdollista turvallisuussyistä, mutta on aihetta tarkastella tätä asiaa miten voidaan uudistaa tämä koko Somalian maa-alueella ja ottaa siihen mukaan kaikki Somalian osatekijät, mukaan lukien sen armeijan. Keski-Afrikan tasavallasta sitten tapaushan on hyvin tuttu. Afrikan unioni on ollut voimallisesti läsnä. Me olemme siellä osallistuaksemme Bangin tilanteen turvallisuustason parantamiseksi. Madame Bezuma, Rova Bezuma kirjoitti äskettäin viime viikolla, että hän toivoi todella, että EUn operaatio lähtisi toteutumaan siellä. Ja toivottavasti, ja tämä oli siis hyvin myönteinen reaktio. Sitten viimeinen asia, Mali pitäisi olla myös poliittisen vuoropuhelun agendalla. Afrikan unioni, e, unionilla ei ole minkäänlaista rauhanturvaoperaatiovelvoitetta. Kun lähdetään pitämään vuoropuhelua operatiivisista kysymyksistä, niin jatkossa on tärkeää tarkastella, miten Afrikan unioni voisi ottaa täysimittaisesti sille kuuluvan paikan kaikkine rajoituksineen. Sillähän ei ole alueellista kattavaa organisaatiota kuitenkaan. Se on synnyttänyt ja synnyttää vaikeuksia, mutta, mutta näitä optioita me tällä hetkellä tarkastelemme. Kiitos tästä Afrikan katsauksesta. Seuraava kohta meidän esityslistallamme on EUn meriturvallisuusstrategia. Minä sanoin jo äsken, että se, ehkä, se on ehkä yksi kunnianhimoisista asioista, joka tuli ulos EUn huippukokouksesta joulukuussa. Jäsenvaltiot pääsivät laajaan konsensukseen tästä, vaikka ehkä kaikki eivät olleet ihan yhtä mieltä, mutta äh, koska joillakin jäsenvaltioilla on enemmän meri, meri turvallisuuspolitiikan kanssa tekemistä on kyse satama, satama turvallisesta satamapolitiikasta. Myös siirtolaisvirrat koskettavat jäsenmaita eri tavan, mutta päästiin konsensuksen kuitenkin meriturvallisuudesta. EUlla pitäisi olla nopeasti äh, tähän liittyvä oma strategiansa, jota lähdettäisiin myös toteuttamaan nopeasti. Tässä on kyse nimenomaan tällaisesta hyveellisestä strategiasta. Me, me olemme saaneet valmiiksi aika konkreettisen, hyvinkin kattavan mietinnön parlamentissa, mutta siinä puhutaan hyvin paljon meriturvallisuusongelmista. Eli tässä näin lyhyesti taustaa me haluaisimme nyt toivottaa tervetulleeksi Rouva Gminderin, joka on yksikön päällikkö komissiosta. Ja, ja Didier Lenoir voi osallistua, osallistua myös tähän keskusteluun. Haluaisimme tehdä jonkinlaisen tilanneyhteenvedon, mitkä ovat linjaukset ja miten te arvioitte tähän asti tehdyn työn ja mitkä ovat tulevat aikataulut. Rova Gminder voi ne aloittaa ja sen jälkeen DJ, sinä aikana DJ voi vetää henkeä ja jatkaa sitten. Ouais, il y a une traduction. Alors, euh, je peux parler allemand, mais je ne connais pas les mots, alors je vais prendre l'anglais, comme toujours. <laughs> um, thank you very much. Kiitoksia kovasti, että kutsuitte minut tänne, että sain tilaisuuden esiintyä täällä. Te varmasti olette jo tutustuneetkin tähän meriturvallisuusstrategiaan, jota me ehdotamme. Olette tutustuneet sen osa-alueisiin. Olemme tehneet erinomaista yhteistyötä komission osastojen kanssa ja ulkosuhdehallinnonkin kanssa. Strategia ei ole vielä täysimittainen strategia, koska me ehdotamme siihen sellaisia elementtejä, joihin jäsenvaltiotkin voivat sitten sanoa sanansa, voivat ilmaista olevansa yhtä mieltä niiden kanssa tai voivat kommentoida niitä ja me odotamme myös kommentteja Euroopan parlamentilta. Niin, ilmeisesti on selvää se, mistä me lähdimme. Espanjan puheenjohtajavaltiona antoi meille tehtäväksi perustaa tällaisen strategian. Sen jälkeen kuulemme parlamentin kantoja ja myös jäsenvaltioiden kantoja, erityisesti Kyproksen, Ranskan, Irlannin, ehdotuksia ja tarkoitus oli saada aikaan sellainen strategia, joka ei perustu ainoastaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, vaan joka ottaa huomioon myös ulkoiset ja sisäiset politiikat. Täytyy sanoa, että olemme saaneet jo tukea tälle strategiallemme, mutta strategian johtotähtenä on olla ikään kuin horisontaalinen kaiken kattava Puheenjohtajavaltio on nyt tehnyt ähm, sisäistä turvallisuudesta yhden lippulaivahankkeensa hankkeensa ja toivottavasti 24. Äh, kesäkuuta äh, ministerineuvosto hyväksyy tämän strategian. Ähm, mutta eihän tämä ole vielä lorun loppu, koska strategiaan täytyy myös sisällyttää äh, strategisia tavoitteita, uusia strategisia tavoitteita, eli sitä ei saata päätökseen ennen kuin sitä on täytäntöönpantu asianmukaisella tavalla ja meidän täytyy vielä sopia toimista, joihin ryhdytään. Eli siitä, miten tätä täytäntöönpannaan tosi elämässä. Ja näitä täytäntöönpanoelementtejä on aika paljon ja tarvitsemme vielä opastusta teiltä ja jäsenvaltiolta sen suhteen, miten tämä työ voidaan saattaa päätökseen ja miten sitä voidaan jatkaa Tämä on sellainen työsarka, joka meillä on edessämme vielä tulevina vuosina. Me itse olemme laatineet puitteet, joita sitten kansallisesti ja asiantuntijavoimin täytyy kehittää entuudestaan. Mutta nyt ensimmäistä kertaa, tämä kuulostaa ehkä ihan luontevalta, mutta se ei ole, nyt ensimmäistä kertaa olemme määrittäneet, mitkä, mitä ovat eurooppalaiset meriintressit ja minkälaisia uhkia takia meri, meriltä ja merille tulee. Ja tietysti me puhumme konfliktien estämisestä, rauhan säilyttämisestä ja kansainvälisen turvallisuuden parantamisesta kansainvälisten kumppaneiden avulla. Ja puhumme myös siitä, kuinka voidaan mm, tukea kriittistä infrastruktuuria. Sehän on avaintavoitteemme. Satamat, putket, televiestintäkaapelit, eh, paljon on meren pohjassa, mikä edellyttää suojelua. Mitä tulee ulkorajoihin, Meillä on tämä freedom of navigation asia, merenkulun vapaus, jota meidän täytyy suojella esimerkiksi. Näistä yhteisistä eduista voidaan puhua paljonkin. Me haluamme, uhkia meillä ovat muun muassa meri, alueilla ilmenevät kiistat, joukkotuhoaseiden leviäminen, merirosvous on tunnettu aihe tässä valiokunnassa, terrorismi ja kaikenlaiset laittomat toimet, joita toteutetaan matkustajalaivoja vastaan. Sitten on järjestäytynyt rikollisuus, meritse tapahtuva huumeiden, aseiden, ihmisten salakuljetus – puhumattakaan ympäristöseuraamuksista, esimerkiksi meri, merien saastuminen, laivoista päästettävät aineet vahingosta tai tahallaan. Ja kaikki tämä yhdessä mm, muodostaa aikamoisen uhkapaketin ja antaa meille hiukan suuntaviivoja siitä, miten meidän täytyy strategiamme muokata ja me haluamme käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksemme niin kansallisia kuin eurooppalaisia valmiuksiamme. Monet näistä aiheista ja toimista, joista puhumme, ovat jäsenvaltioiden vastuun, vastuulla olevia asioita. Eli meidän täytyy pyytää jäsenvaltioita keskenään ja jäsenvaltioiden sisällä pohtimaan, miten haluavat paremmin tehdä yhteistyötä kaikkien näiden alojen puitteissa – jo, kaikkien näiden toimien suhteen, joiden tarkoitus on puolustaa kansalaisia meriuhilta. Usein tulliviranomaiset, satamaviranomaiset, ympäristönsuojeluviranomaiset ovat mukana, kalastuksen valvojat. Kaikki nämä tahot yhdessä joutuvat tekemään yhteistyötä saman tavoitteen saavuttamiseksi. Haluamme edistää tehokkaita kumppanuuksia maailmanlaajuisesti, se on sanomatta selvää, ja haluamme myös kustannustehokkuutta parantaa. Mikä on yhteistyön järki? Se on se, että voimme tehdä yhdessä enemmän ja tehokkaammin. Ja monet niistä toimista, joihin turvallisuusviranomaiset ryhtyvät, kun tekevät yhteistyötä ja suunnittelevat yhdessä ja toimivat yhdessä, niin toimet ovat tällä tavalla tehokkaampia. Ja tällä tavalla kansalaisetkin saavat selkeämmän, sel, sel, selvempää turvallisuutta. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, haluamme edistää solidarisuutta jäsenvaltioiden kesken ja uskomme, että voimme toteuttaa tämän parhaiten, kun teemme yhteistyötä kautta linjan niin siviili- kuin sotilas viranomaisten yhteistyön kautta. Haluamme toiminnallista integriteettiä niin, että jokainen voi, käy, voi pitää, säilyttää omat tehtävänsä, toimivaltoja ei muuteta, mutta kun toimitaan, niin toimitaan yhteistyössä. Monenvälisyys on yksi avainperiaatteesta, me ei nyt aio siitä sen enempää puhua. Ja tietysti sääntöjä ja kansainvälisiä demokratian ja ihmisoikeusperiaatteita täytyy kunnioittaa. Eli periaatteet yhdistettynä tavoitteisiin ja kaikki tietysti perustuu merialan uhkiin. Kaikki nämä otetaan huomioon, kun näistä peruspalikoista rakennetaan yhteinen strategia. En nyt poradu yksityiskohtiin. Tämä, mitä ehdotamme, on todellakin vielä ehdotusta. Ei, kyse ei ole mistään ohjeista tai määräyksistä. Yksi tärkeä alue on ulkoinen yhteistyö, yksi on merialueiden valvonta ja informaatioiden, informaation jakaminen. Meillä on vielä paljon voitettavaa, jos informaatiota viranomaiset jakavat keskenään. Voidaan välttää päällekkäisyyttä, siis tiedonkeruun päällekkäisyyttä, ja mm, tällä tavalla saadaan aikaan synergiaetuja ja viranomaiset voivat jatkossa paremmin suunnitella toimia yhdessä. Yksi hyvä esimerkki on se, mitä Lampedusan jälkeen tapahtui viime vuonna, siis Välimeren maat, erityisesti Italia, laati suunnitelman siitä, kuinka Välimeren alueen varoja voidaan käyttää paremmin. Sillä aina kun jokin vene tai jokin muu vene on jossain, vaikka rannikkovartioston vene on jossain, niin paljon järkevämpää on tehdä yhteistyötä Seuraava rakennuspalikka on riskien ja infrastruktuurin suojelu. Ja lopuksi tietysti meriturvallisuuden tutkimus, innovaatio, koulutus ja unohdin muuten vielä valmiuksien rakentamisen. Eli me suhtaudumme luottavaisesti tähän turvallisuusstrategiaan. Tämä on ensimmäinen laatuaan Euroopan unionissa – Muilla sektoreilla tällaisia strategioita on jo, mutta tämä on meille ensimmäinen. Jäsenvaltioilla on jo omia strategioitaan, mutta tällä tavalla me saamme Euroopan unionin yhteistä politiikkaa aikaan niin, että voimme tehdä yhteistyötä tehokkaammin ja voimme saada aikaan kumppanuuksia ja tällä tavalla yhdessä suojella kansalaisiamme. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Herra Lenoir, teillä on puheenvuoro. Euh, Minulla on aika vähän lisättävää siihen, mitä kuulimme, ehkä vain muistutuksena teille yleispuitteet, johon me halusimme äh, kirjata tämän meristrategian. Nämä, halusimme nämä hyvin inklusiivisiksi puitteiksi. Parlamentissahan laitettiin mietintö tästä kysymyksestä. Se on selkeästi ollut meillä yhtenä johtotähtenä meidän aivan erityisesti silloin, kun on kyse kunnianhimon tavo, tasosta ja kuinka tässä on haluttu saada hyvin laaja pinta, kosketuspinta tälle strategialle, kun on puhe nimenomaan, kun puhutaan merien turvallisuudesta. Mm, sen takia me halusimme mahdollisimman laajan lähestymistavan par la façon dont nous avons conduit ce travail. Euh, strategia, koska me halusimme toimia myös kiinteässä läheisessä yhteistyössä. Siis ei ollut, se ei ollut enää koordinoitua yhteistyötä, se oli yhteistä työtä. Työtä tehtiin yhdessä. Tyhä ongelmiakin Ongelmatkin olivat yhteisiä ja ratkaisutkin olivat yhteisiä. Se oli erittäin, erittäin myönteistä. Osallistava lähestymistapa, koska halusimme kytkeä jäsenvaltiot mukaan siihen mahdollisimman kiinteästi myöskin tiedotteiden laatimisessa. Me epävirallisesti kuulimme jäsenvaltioita, mitkä olivat heidän näkemyksensä tästä asian itselleen ottamisesta, haltuun ottamisesta. Sen takia olemme laatineet nyt vähän kattavamman strategian ja Kreikan puheenjohtajakaudella saatiin hyvä koordinaatiomekanismi käyntiin, jolla saimme sitten ihan virallista panostusta jäsenvaltioiden taholta. Nyt he, jäsenvaltioita on ihan virallisestikin kuultu koko työprosessin ajan. Mitkä ovat meidän, no jälleen kerran en haluaisi toistaa, mutta mitkä ovat me keskeisimmät aiheet, joista voisimme olla tyytyväisiä? Ensimmäisestä olen jo puhunut. Yleispuitteet ja tämän asiakirjan kunnianhimoinen luonne. Ei ole kyse vain ainoastaan siitä, että mielletään meriturvallisuus johonkin yhteisen ulko- ja yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan piirin kuuluvaksi. Tämä on kokemus, jota on saatu. Ei tämä ole minkään älyllisen pohdinnan tulosta. Jos puhumme meriturvallisuudesta, niin silloin pitää olla myös mahdollisimman kokonaisvaltainen lähestymistapa Kuten sanoimme, aiheet ovat niin toisistaan poikkeavia. Tuuli, kuljetus, puolutus, sisäturvallisuus, kriisinhallinta, kalastus, talous, matkailu. Nämä kaikki ovat niin laajoja kokonaisuuksia, että meillä pitää sen takia ne pitää integroida kaikki yhteen, yhden ainoan strategian sisälle, joka taas edellyttää kokonaisvaltaista ongelman lähestymistä. Mutta tässä on sitten kuitenkin erityispiirteitä, jos ajatelemme ihan turvallisuuskysymystä, tur- sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Se on synnyttänyt lukuisia keskusteluja, lukuisia kokouksia. Jos on yksi alue, jossa voidaan eriyttää sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, niin niin, missä tämä raja pitäisi poistaa nimenomaan meriturvallisuudessa ennen kaikkea. Eihän me voimme ajatella, että Frontexin toiminta <clears throat> pysähtyy sitten rajaviranomaisiin ja sitten loppu olisi vain EUn heiniä. Eli meidän täytyy todellakin joka kerta tajuta, miten miten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus voivat toimia yhdessä ja milloin nämä esteet pitää poistaa. Me olemme voineet tukeutua myös konkreettiseen kokemuksen tämän strategian laatimisessa ja aivan erityisesti, jos me puhumme turvallisuudesta, me olemme ottaneet opiksemme meidän toimijoiltamme Afrikan sarvessa sarven alueella, nimenomaan Atalanta-operaation tiimoilta. Te tiedätte, että Atalanta-operaatio ensimmäisessä kertaan, kun ajattelemme sotilaallista päämajaa, jos ajattelemme vaikka meri, meriteollisuutta, niin meillä on kyllä tämmöinen päämajatoiminta Atalanta-operaatiossa. Olemme tässä Atalantassa toimineet erittäin tiivissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kansainvälisen merijärjestön kanssa, ammatillisten järjestöjen kanssa, merenkulun alalta. Atalanta-operaatio on, on yksi niistä joka mielestäni oli hyvin vakuuttava esimerkki siitä, miten EU voi saada mm, työryhmän puheenjohtajuuden merirosvo, merirosvoiden vastaisessa taistelussa. Eli kaikki nämä kokemukset olemme koonneet yhteen tähän meristrategian alle ja koko tämä monenkeskisyys myös toteutuu meriturvallisuusstrategiassa ja pyrimme sitä toteuttamaan koko ajan myös monenkeskisesti. Kolmas tyytyväisyyden aihe on se, miten, eh, miten olemme pystyneet luomaan perustat hyvälle kytkemiselle tai niveltämiselle meidän eurooppalaisissa toimissamme, mitä me toimimme yhteisessä puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa – Meillä on tässä ja kokemusta Intian valtamerestä, siellä, siellä on riittävästi kokemusta. Meillä on Marsik ja Mase-ohjelmat ovat, on käynnistetty siihen. Sillä tavalla alueen maat voivat paremmin valvoa omaa meriturvallisuutta. Meillä on myös, nämä ovat siis totta täydentäviä turvallisuus, turvallisuustoimia. Me teemme yhteistyötä myös Frontexin kanssa silloin, kun yhdessä pitkään pohdimme sitä, miten, mitä Lampedusan jälkeen. Ja nyt lopuksi, hyvä puheenjohtaja, kuten on jo painotettu useaan otteeseen, Tämän asiakirjan takaa löytyy paljon työtä. Ei tämä ole kuitenkaan mikään maaliviiva, me olemme vasta lähtötelineissä. Tämä strategia on, tarkoittaa sitä, että se pitää saada operatiiviseen muotoon, toimintamuotoon. Eli tämän asiakirjan saattaminen toiminnallisen muotoon toimin, konkreettiseen toimintaan meidän täytyy aina ajatella turvallisuutta. Miten toimia sillä tavalla, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka voi tarjota kaiken sille kuuluvan itseisarvon. Miten se voisi olla työkalu EUlle? Mitä tästä voidaan ottaa opiksi, mitä voidaan ottaa opiksi esimerkiksi Atalantasta, vuoropuhelusta ja mitkä ovat suhteet merenkulkualan toimijoihin? Miten parannetaan meriturvallisuuden valvontaan ja Nämä ovat kaikki olleet keskustelun aiheita ja myös jatkossakin pysyvät sellaisina. Eh, Kiitoksia kovasti. Yksi kysymys liittyen siihen, miten, millaiseksi te näette tämän maantieteellisen ulottuvuuden, kun ajatellaan niitä valtameriä, joiden rannoilla eurooppalaisia, eurooppalaiset maat ovat. Eli kyse on Pohjanmerestä, Itämerestä, Välimerestä, Atlantista. Miten ajattelemme, mitä ajattelemme meriturvallisuudesta ää, muualla, kun ajatellaan ää, esimerkiksi, että merirosvoutta tapahtuu Intian valtamerellä, ja kun ajattelemme kauppalaivastojen turvallisuutta, sekin aiheuttaa ongelmia etäisemmilläkin valtamerillä, vai meillähän on meri turvallisuusongelmia esimerkiksi Aasian alueella. Miten te, millaiseksi näette tämän maantieteellisen vyöhykkeen? onko, te, ajattelet, onko teillä jonkinlainen yleisempi näkemys vai ajatteletteko, että eurooppalaista toimintaa voisi tapahtua, onko teillä jonkinlaista yksityiskohtaisempaa näke, näkemystä eurooppalaisesta toiminnasta laajemmillakin alueilla? Seuraavaksi Koppa ja sitten Komes. Thank you for the present. Paljon kiitoksia. Kiitoksia vierailustanne. Meriturvallisuus on meillä ollut aina yksi keskeinen kysymys. Jo ennen joulukuun huippukokousta odotimme tätä teidän tätä asiakirjaa, joten tämä on erittäin tervetullut. Valitettavasti kollega Gomes ei päässyt paikalle, mutta kysyisin nyt teiltä, että milloin valtioiden johtajat voivat hyväksyä tämän tekstin tässä ovat Euroopan vaalit tulossa ja instituutioissa väki vaihtuu, joten oletteko sitä mieltä, että tämä heikentävästi vaikuttaa aikataulutukseen? Me kaipaamme meristrategiaa ja yhteistyötä ja kysyisin juuri sitä, että vaikuttaako tämä negatiivisesti. Sitten mitä tulee tähän komission tiedonantoon koskien meriturvallisuusstrategiaan, joka julkistettiin kaksi viikkoa sitten. Tässä keskitytään juuri näihin riskeihin ja ongelmiin juuri meriturvallisuuspuolella. Tässä on havaittavissa muutamia ongelmia. YTPPllä on keskeinen rooli meriturvallisuusstrategiassa – YTPPllä on keskeinen meriturvallisuus keskeinen rooli meriturvallisuusstrategiassa. Ja tämä on tärkeää silloin, kun YTPPtä yritetään kehittää ja myöskin silloin, kun Euroopan unioni yrittää toimia juuri tiedonannon sisällön mukaisesti, eli merialalla tapaht- olemassa olevien riskien tunnustamiseen ja niihin reagoimiseen. Tässä viitataan oikeutetusti niihin kokemuksiin, joita esimerkiksi Atalantan EUNAFORin kautta on tehty. Eli parempaa ja tehokkaampaa koordinaatiota tarvitaan, jos me haluamme tehokkaan strategian aikaiseksi. Mutta meidän täytyy muistaa, että suuri osa Atalantan menestyksestä perustuu juuri tähän kokonaisvaltaisen lähestymistapaan. Mutta tähän mennessä Euroopan unioni ei ole muualla tätä pystynyt panemaan täytäntöön. Ja tämä on erittäin tärkeää silloin, kun yritetään todellakin toteuttaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Eli kaikkia voimavaroja on käytettävä tehokkaasti hyväksi. Lissabonin sopimuksessa viitataan juuri järjestelmän kehittämiseen ja se edellyttää juuri eurooppalaisen politiikan integraation arviointia. Strategian pitää todellakin kuulua yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa riippumatta siitä, millä tavalla kansallisella EU-tasolla meriturvallisuusasioita on aikaisemmin käsitelty, mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö tässä voitaisiin ottaa huomioon juuri YTPPn tarkoitusperät. Mietinnössäni yritin juuri viitata siihen, että tässä täytyy todellakin ottaa huomioon juuri YTPPn tehokkuus. Eli meidän täytyy pyrkiä sen avulla kehittämään Euroopan meriturvallisuusstrategia. Ja mitä tulee sitten voimavarojen yhteiskäyttöön, mm, mietinnössä ei haluta tehdä rohkeita kommentteja juuri kriittisten poli- sotilaallisten voimavarojen yhteiskäytöstä. Yhteiskäytöllä on keskeinen merkitys silloin, kun meriturvallisuusstrategia yritetään panna täytäntöön juuri, juuri näinä talouskriisin aikoina. Kaikilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla on tarvetta leikata puolustusmenoissa. Aloitteessa lähdetään liikkeelle turvallisuusvirastosta, puolustusvirastosta, mutta kansallisella tasolla esitettyihin tavoitteisiin ei yksin voida päästä, mutta yksissä tuumin ja yhteistyötä harjoittain se on helpompi tehtävä. Ei mikään yllätys, mutta valitettavaa on kuitenkin se, että komission tekstissä ei laisinkaan viitata parlamentin tekemään työhön tästä aiheesta. Puol- Tämän meidän alivaliokuntamme kommentit on huomioitava jatkossa ja tästäpä syystä voinenkin puhua tässä parlamentin enemmistön puolesta sanoessani, että komission pitäisi rohkeammin käsitellä tätä asiaa ja huomioida parlamentin tekemä työ. Kyse ei ole lainsäädäntötyöstä, sen me kyllä kaikki tiedämme, mutta saanen vielä kerran todeta kriittisesti, että usein komissio jättää yhteis, jättää parlamentin näkemykset kuuntelematta. Me tässä yritämme todellakin ajaa kansalaisten turvallisuutta sekä Euroopan unionin merialueelle että laajemminkin. Vielä kerran saan kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Tässä mennään ihan oikeaan suuntaan, vaikkakin tässä tarvitaan vielä tarkennusta juuri YTPPn osalta ja korkea edustaja, joka toimii myöskin komission varapuheenjohtajana, niin hänelläkin on keskeinen rooli tässä strategiassa. Me tarvitsemme rohkeaa lähestymistapaa ja monitasoista yhteistyötä, kustannustehokasta toimintaa, mutta myöskin hyvin hallinnoitua toimintaa. Muuten menestyksestä ei saada aikaiseksi. Me tarvitsemme eurooppalaista meriturvallisuusstrategiaa, Mutta se, sen toteuttaminen edellyttää myöskin institutionaalisten ongelmien kitkemistä. Kiitoksia. Minä voin tote- todeta, että Anna oli sama asia suullisena ja tai kirjallisena. Kyllä tässä nyt täytyy seurata tarkasti, mitä tuli sanottua. Se oli hyvin tyhjentävää ja mie- hänen laatimansa mietintö oli hyvin kunnianhimoinen ja on ihan luonnollista, että että hän haluaa tehdä tiettäväksi hänen argumentinsa ja painopistealueensa. R- anteeksi. edustaja Jänjes haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. La intervención de Elena Minä haluaisin käyttää myös tässä puheenvuoron, mutta äh, minkä takia minä käytän nyt puheenvuoron, minä haluan painottaa joitakin asioita hyvin lyhyesti. Kun kuuntelin puheenvuoronne, minä itse ajattelin, niin kuin usein poliittisessa maailmassa, ajattelemme kansalaisia, uskokaa tai älkää. Kansalaisethan seuraavat meitä, enkä tiedä nämä 500 miljoonaa, joita edustamme, olisivat tulleet samaan operatiiviseen johtopäätökseen siitä, miten pitää lähteä soveltamaan, joka minun mielestäni pitäisi olla hyvin teknisbyrokraattinen. Eli halutaan tietää, mistä tässä nyt oikein puhutaan, ettei se ole pelkkää teknistä byrokratiaa. Aloitan EUn e tulevasta turvallisuusstrategiasta. Sillä on tietysti jo ennakkotapauksensa Javier Solanan laatimassa turvallisuus- ja yhteistyöturvallisuusstrategiassa ja 2000, se laadittiin vuonna 2003 ja 2008 2009 luotiin jotakin uutta, mutta tämä on asiakirja, josta on keskusteltu parlamentissa, myös tässä valiokunnassa. Täällä on puhuttu usein siitä, mitkä ovat ne riski ja uhka ja vaaratekijät, joita turvallisuus voi asettaa meidän Euroopan kansalaisillemme ja miten voimme torjua ne. Tämä asiakokonaisuus on niin moninainen ja laaja, että monet jäsenvaltiot ovat joutuneet törmäämään järjestäytyneen rikollisuuteen tai kansainväliseen huumekauppaan suuressa mittakaavassa. Ja tähän on törmätty jo aikaisemmalla lainsäädäntökäydellä tässä parlamentissa. Mutta nyt kun te olette täällä läsnä, minä en kuullut teidän viittaavan mitenkään millään tavalla äskettäisiin tapahtumiin Krimillä tai Mustalla merellä. Musta meri kuuluu Tämä, teidän toimialueenne se on tärkeä strateginen alue, myös suunnaton strateginen alue, koska sen rantavaltioina on monia EUn jäsenvaltioita. Sillä on historiallista painoarvoa ja Mm, jos ajattelemme neuvostoliittolaista tai ukrainalaista tai venäläistä laivastoa, niin kyllä ne kaikki vaikuttavat EUn toimintaan. Nyt hist- elämme historiallisten muutosten aikaa. Me muistamme kyllä tietysti jo aikaisemman, niin sanotun aikaisemman Krimin sodan 1800-luvulta. Samat syyt lienevät lähestulkoon samat kuin nykyisen kriisin syyt, mutta äh, tuolloinhan tapahtui suunnaton muutos – mutta samat syyt ovat vielä siellä. Venäjän rooli, onko se suurvalta, imperiumi vai ei, onko se totalitaarinen valtio vai ei, onko se aikainen suurvalta vielä vai minkälainen suurvalta se tänä päivänä, mutta tällä hetkellä on olemassa riskitekijöitä, ainakin paikallinen väestö voi ne tuntea lähellä ja vähän vähemmän lähelläkin. Ja väestö voi varmasti tajuta, että Venäjä haluaa hegemonisesti lähteä toteuttamaan laajentumispolitiikkaansa Putinin johdolla. Jos me ajattelemme ihan poliittisessa mielessä, minä haluaisin kysyä minä olisin halunnut kysyä korkealta edustajalta, miten jäsenvaltiot voisivat olla enemmän mukana tässä. Minä haluaisin kysyä teiltäkin jotain, mutta Georgiassahan meillä oli siviilioperaatio ja sieltä syyt olivat lähestulkoon samanlaiset. Se, siellä Georgian armeija otti yhteen Venäjän armeijan joukkojen kanssa aluepoliittisten kiistojen takia. Tänä päivänä on öö, Venäjän presidentti sanonut tiedotusvälineissä, että venäläisen Venäjän, Venäjäis, Venäjän kansalla ei ole ainoastaan velvollisuus, mutta myös oikeus puolustaa Venäjän, Venäjän kansalaisia muualla. Öö, mikä, mikä on, mitkä ovat turvallisuuspoliittiset seuraukset tästä EUlle? kulunut lähes kuusi vuotta vuoden 2008 Georgian tapahtumista. Ja mielestäni EU ei ole strategisesti edennyt mitenkään tällä saralla. E, yhteistyö Venäjän kanssa, miten se on jatkunut. Tämä välikohtaus ei ole vaikuttanut mitenkään yhteistyöhön olisi pitänyt olla automaattisia mekanismeja, jolla olisi voitu, joiden avulla olisi voinut panta kampoihin. Ei ole myöskään laadittu mitään strategiaa vastaavan varalle. Venäjä, mm, Venäjä on meille vastavoima, kilpailija, ja Venäjän kanssa me kilpailemme jatkuvasti tietyllä maaperällä. Ukrainahan haluaa olla Naton jäseneksi, sillä on kansallinen suvereniteetti päättää, haluaako se olla Naton jäsen vai ei. E, pitääkö, pitääkö sen etukäteen konsultoida tästäkin Venäjää vai pitääkö se Venäjän hyväksyä sen oma Ukrainan tekemä pyyntö. Näitä kysymyksiä heitellään edes takaisin myös eurooppalaisessa keskustelussa. Ja neuvostossa, komissiossa ja parlamentti on kyllä hyvin voimallisesti myös osallistunut tähän keskusteluun. Mutta kun äh, jos täällä puhutaan meriturvallisuusstrategiasta, puhutaan välimerestä, mutta paperilla ainakin lukee, että olisi pitänyt puhua mustasta merestä. Minä en ainakaan kuullut siitä mitään. Ehkä tämä sitten kuuluu turvallisuus- ja puolustuspolitiikan piiriin Euroopassa. Minä en ainakaan kuullut siitä mitään. Se on nyt yksi tärkeimmistä, yksi akuuteimmista teorioista, tai kysymyksistä Euroopassa ainakin tällä hetkellä – Onko minkäänlaista linjausta siitä, miten asiantuntijat näkevät tämän kysymyksen Mustanmeren meriturvallisuusstrategian kannalta? En halua puhua enää pidempään. Äh, minä jätän joitakin kysymyksiä avoimeksi, enkä niitä nyt esitä teille tässä vaiheessa. Merci. Minder. Kiitoksia. Äh, haluatteko vastata vuoron perään? Well, thank you very uh, much for your contribution. Oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Kollega voi tästä YTPP-ulottuvuudesta kertoa enemmän, mutta tavoitteinamme me oli mennä pidemmälle kuin YTPPssä, niin kuin Anna Gomesinkin tekstissä pyydettiin, mutta se ei ollut mikään helppo tehtävä, sillä neuvostojen päätelmät liittyvät YTPP ja tästä keskusteltiin hyvinkin paljon. Eli tämä siviiliosio strategiasta komissiossa ja kansallisissa ministeriöissä oli esillä. Eli alkuun me tiedemme, tiesimme, minkälaisia intressejä on olemassa ja me keskityimme juuri siihen, että miten saisimme tällaisen tasapainoisen ratkaisumallin aikaiseksi kaikki ovat sitä mieltä, että tässä nyt ei oikein saatu tätä tasapainoa aikaiseksi ja näinhän yleensä käy, kun lähdetään kompromisseja viilaamaan. Neuvostossa, neuvostossa tietenkin tähän vielä palataan ja tietenkin siellä haluttaisiin kuulla myöskin parlamentin kantaa, mutta aikataulu on toki kunnianhimoinen. Me olemme järjestäneet kaksi kokousta kahdessa eri neuvoston kokoonpanossa. Alkuun saatiin hyvinkin positiivista paluuta muuttaa työhön on vasta lähtenyt käyntiin ja kysyitte, että milloin valtioiden johtajat palaavat tähän. Kreikka varmaankin päättää tämän keskustelun eli 25.6. järjestettävässä neuvoston kokouksessa. Strategia hyväksytään tietenkin yleisten asioiden neuvostossa, mutta valtioiden johtajien päätelmissä varmaankin positiivisesti tähän strategiaan viitataan ja todellinen työ alkaa vasta täytäntöönpanoon myötä ja minä uskon siksi, että silloin voidaan tähän palata yksityiskohtaisemmin ja katsoa vielä tarkemmin, mitä eri toimijat, kuten parlamentti, ovat asiasta mieltä. Kun katson komission mietintöä, luin sen heti kun se valmistui. Mielestäni se on erittäin hyvä, sillä meidän tekstistämme löytyvät monet komission esille ottamat kysymykset. Eli teidän kommenttinne ja toivomuksenne on tässä kyllä huomioitu. Sitten mitä tulee yhteiskäyttöön, tämäkin asia täällä mainitaan ja mekin olemme sitoutuneita tähän pooling and sharing toimintaan. Miten rohkeita voimme toimissamme siis olla? Se riippuu riippuu kaikista toimijoista, ei ainoastaan komissiosta, vaan muistakin. Mutta komissio haluaa toteuttaa tämän strategian, hyväksyä sen, ja me haluamme selkeän sanakääntein todeta, niin kuin kollega Januskin totesi, että menestys on saatu jo aikaiseksi. Ei tässä olla lähdetty ihan tyhjästä liikkeelle, ja tämä on tärkeä viesti kansalaisillemme. Suojelu on tarjolla ja lainsäädäntöä on olemassa. Virastoja löytyy, ja me aktiivisesti teemme yhteistyötä keskenämme. Tietenkin sitä voidaan peru- parantaa, niin kuin tässä sanomaan, tällaisessa kumppanuuden hengessä. Eli silloin voimme todellakin hyödyntää voimavaroja sekä sotilas- että siviilipuolella. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja pyrkiä käyttämään resursseja tehokkaimmin hyväksi juuri kansalaisten edun nimissä. Tämä ehkä kuulostaa tekniseltä, mutta toisaalta tähän liittyy su- tai sillä on suuria vaikutuksia kansalaisten elämään. Ja kun puhutaan tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta, esimerkiksi laivojen ja lentokoneiden osalta, niin tämä yhteen toimivuus ei ole taattu. Eli kyllä tehokkuutta voidaan vielä parantaa. Ja tähän mennessä tämä yhteistyö ei ole ollut vielä niin tehokas. Ja tästäpä syystä meidän täytyy reagoida nopeasti tarpeen vaatiessa, riippumatta siitä, missä tarvetta ilmenee. Ja tämä liittyy myöskin Krimin konfliktiin. Tällä strategilla ei Krimin tilanteeseen heti puututa, mutta me luomme pohjan sille, että me voimme tarve, tarpeen vaatiessa tehdä tehokasta yhteistyötä. Mitä tulee tähän maantieteelliseen ulottuvuuteen, niin varmaankin Didier voi kertoa siitä enemmän. Tästä maantieteellisestä näin, ulottuvuudesta meristrategia ei itse ehkä halua aina antaa vastausta itsessään tälle maantieteelliselle ulottuvuudelle. Elle doit être déterminée, comme c'était souligné. Tämä maantieteellinen ulottuvuushan tuli hyvin vahvasti esille EUn yleistrategiassa, jossa puhutaan EUn intressialueista ja painopistealueista, joissa toimintaa käynnistetään. Tämän päivän päivän politiikka kyllä kertoo itsessään, missä ovat nämä ensimmäiset painopistealueet Afrikan sarvi, Ginean lahti. Se voi myös olla eh, Kaakkois-Aasia. Se voi myös olla valvontaa joillakin strategisilla alueilla. Se voi myös ilmentyä strategisina alueina, mer, Mustameri, Välimeri. Viime vuosi osoitti tämän alueen painoarvon. Tämä mm, maantieteellinen ulottuvuus on löytänyt vastauksensa ihan siinä, miten on paikannettu eurooppalaiset strategiset edut. Ei välttämättä aina itse pelkästään meristrategian sisältä itsestään. Me haluamme antaa siis työkalun jolla voimme puolustaa etujamme ja viedä eteenpäin peräänkuuluttaa arvoja, me olla läsnä niitä viemässä eteenpäin. Jos puhutaan mm, tämän, tämän turvallisuus- ja puolustuspolitiikan roolista, en tiedä pitääkö sillä olla jonkun tällainen linkittävä rooli meristrategiassa. Kyllä sillä on toinen rooli kuin että se olisi vain sisäturvallisuuden instrumentin tarjoa, tarjoamiset Frontexin välityksellä. Tämähän on ad hoc perusteella laadittu, tavo, laadittu tavoitteet. Meidän täytyy aina tietää, mikä, minkälaista mm, politiikkaa haluamme yhdistellä, jotta saisimme mahdollisimman hyvät tulokset, jos haluamme, voi sanoa etukäteen, jos haluamme hyvät tulokset, niin YTPPllä pitää, en tiedä pitäisikö sen olla aina se linkki siinä välissä. Ehkä voisimme miettiä muitakin vastauksia kysymykseen. Tämä policy mix periaate, jos haluamme käsitellä jotakin tiettyä ongelmaa, niin tässähän puhutaan siitä, että käsitellään konkreettisia ad hoc tilanteita, lahden tapahtumat, itäisen välimeren valvonta, Malakan niemimaan huoltovarmuus, huoltovarmuuden säilyminen. Tämä on ad hoc perustella tapahtuvaa toimintaa. Sen jälkeen lähdetään syventämään asiaa. Ongelmat, jotka voivat tulla esille meidän etujamme peräänkuuluttaessamme ongelmia ei aina pystytä ratkaisemaan niiden toimesta, joiden pitäisi ne ratkaista. Sen jälkeen, kun tämä kaikki on hahmoteltu, niin sitten voimme lähteä hahmottelemaan myös sovellusmalleja, joita lähdetään sitten toteuttamaan. Meidän täytyy olla aika joustava, jos ajattelemme kokonaisvaltaista tätä yhteistä turvallis- ja puolustuspolitiikkaa ja öö, sopeuttaa se aina tiettyyn tilanteeseen tai tapahtumaan. Miten sitten ajattelemme meristrategian esittelemistä kansalaiselle ja miten kansalainen sen hahmottaa? Kyllähän siinä on ennen kaikkea kyse siitä sen toimivuudesta, sen toteutettavuudesta. Tämähän on teksti, jossa on hyvin paljon käsitteistöä, mutta kansalaisellehan se ennen kaikkea, mikä painaa kansalaisen silmissä, on sen toteutettavuus, sen toimivuus. Siinä on panokset, jotka tässä pelissä ovat kyseessä. Tässä on kyse välttämättömästä keskeisestä perustavaa laatua olevasta vaiheesta, jonka yli pitää päästä, mutta ei sen ylipäästyä päästyämme voida todeta, että aihe on loppuun käsitelty. Meidän täytyy sanoa, että se on pohje, josta konkreettista toimintaa voidaan jatkossa, josta konkreettisesta toiminnasta voidaan jatkossakin päättää. Kyllä me voimme antaa paljon esimerkkejä. Ehkä tässä, tässä vaiheessa kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Haluavatko jotkut kollegat käyttää puheenvuoron tai kommentoida näitä täsmennyksiä? Jos ei, niin kiitos tässä vaiheessa. Odotamme tästä nyt sitten virallista tulosta, ulostuloa ja voimme käydä keskusteluja muista strategioista, joita tullaan julkaisemaan ainakin meillä seuraava, seuraavassa kokouksessa. Olemme hyvin tarkkoja siitä, miten tätä on lähdetty toteuttamaan. Meillä valitettavasti paljon, että eh, meillä on esimerkkejä hyvin laadituista, hyvin valmistelusta ja strategioista, jotka ovat hyvin kattavia, mutta joiden toteutus on jäänyt hyvinkin puutteelliseksi valitettavasti. Sahelia varten vaadittiin aika paljon vuosia ja valitettavan onnettomia tapahtumia ennen kuin strategia oli, mm, oli tilanteen ja sen vaatimien tehtävien tasalla. Kiitos teille kumpaisellekin siitä, että tulitte tänne ja hyvää jatkoa. Ja nyt pidämme muutaman minuutin tauon ja sitten otamme vastaan seuraavan puhujan, kenraali Valentinin. Bien, mesdames, messieurs, chers... Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat, jatkamme meidän istuntoamme ja pyydän anteeksi, että tämä vähän venähti tämä tauko. Meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi kenraali Valentinin Eindhovenissa kommenteena. Air Transport, European Air Transport Commandant, EATCn komentaja. Puolitoista vuotta sitten te kävitte täällä jo meidän valiokunnassamme EATC. E on todellinen menestystarina, voimme sanoa ihan rauhassa näin jos ajattelimme ainakin Euroopan tasolla, me, emme, me, me olemme siis varsin iloisia siitä, että te olette täällä meidän kokouksessamme. Tämä on menestystarina sen takia, että, varsinkin sen takia, että rakenteeltaan se toimii hyvin poliittisesti se on loistava esimerkki siitä, miten se voi kannustaa tai inspiroida muita. Meillä on tästä todisteena eh, joulukuun huippukokouksen tulokset, jossa puhuttiin paljon puolustuspolitiikasta. Siellä parlamentaarinen eh, edustusto kritisoi aika paljon kunnianhimoisia tavoitteita ja tuloksia verrattuna siihen ja ilmaisi myös syvän pettymyksensä tuolloin, koska ajattelemme, meillä on paljon positiivista odotusta öö, teidän toiminnastanne. Me puhumme varmasti ihan kohta toiminnasta, tuloksista ja toiminnan laajentamisesta, laajentumisesta, koska Espanja liittyy joukkoon piakkoin valtion ja hallitusten päämiehet ovat olleet sitä mieltä, että nykyisellään tämä EATCn rakenne on erinomainen esimerkki toimien keskinäistämisestä, yhtenäistämisestä. On ihan aihetta muistuttaa, että EATC ei ole EUn rakenne, se on yhteistyön ilmentymä Euroopassa jäsenvaltioiden kesken se perustuu vapaaehtoisuuteen, on ihan aiheellista muistuttaa myös siitä, mikä meitä tässä toiminnassa kiinnostaa. Ei tällä ole mitään tiettyä suvereenista suverenista toimivaltaa. Jäsenvaltiot ö, omaavat oman suvereniteettinsa tämän rakenteen valmiuksia ajatellen, mutta antavat tälle rakenteelle omaa kapasiteettiaan käytettäväksi nimenomaan tämän toiminnan keskinäistämisen vuoksi. Resurssien yhteen saattaminen on tärkeää, se on elintärkeää keskeistä, jos ajattelemme eurooppalaista valmiutta. Korostan voimakkaasti sitä, mikä on tämän EATCn ominais piirre, jos se on hyvin pragmaattinen sotilaallisessa yhteistyössään, suvereenisuus, valmius, jota ei koskaan kyseenalaisteta. Ja, ja näiden valmius yhtenäistäminen, se on erittäin tärkeää. Tämä voitaisiin ottaa muillekin alueille, koska on voitu usein havaita, kuinka tilanne jumiutuu. Minä en tässä lähde vielä kehittelemään asiaa pidemmälle, mutta voitaisiin saattaa yhteen vieläkin pidemmälle toimintoja, yhteistyötä ja valmiuksia. Ja meillä, me voisimme lähestyä tätä asiaa pragmaattisesti ja empiirisesti ja tehdä arviointia, mitkä, miten tämä hyödyttää näitä käyttäjävaltioita ja niitä valtioita, jotka antavat oman panoksensa tämän EATC-toimintaan. Vielä kerran kiitos teille, kommentteja Pascal Valentinille, että tulette tulleet tänne tänä päivänä kertomaan meille toiminnastanne. Me pyydämme vähän valoja himmennettäväksi täällä salissa, jotta näemme paremmin tämän esityksen heijastettuna kankaalle. Kiitos. Mesdames, messieurs, je vais dire juste un mot en français pour... Ihan muutama sana aluksi ranskaksi kiittääkseni puheenjohtajaa kokouksen puheenjohtajaa kutsusta tulla tänne EATC-komentajan ominaisuudessa tekemään tilannearviota, mikä on nykytilanne ja mitkä ovat ö, näkymät, jotka voivat teitä kiinnostaa meidän toiminnassamme. Minua ovat tulleet mukaan saatamaan Eversti Mandes, joka on Espanjan armeijan edustaja. Kuten puheenjohtaja Donson sanoi, Espanja liittyy heinäkuussa EATCn ja Eversti Verbier, joka edustaa ranskalaista elementtiä EATssä. E sä TCssä meillä on myös makedonialainen harjoittelija, joka on tehnyt, opiskellut puolustusyhteistyötä Ranskassa, eli tässä on aika hyvä eurooppalainen poikkileikkaus Euroopasta. Poikkileikkaus Euroopasta. Start. Tuskin yllätytte, kun totean, että Valitettavasti tilanne nyt on sellainen, että kriisi todennäköisesti jatkuu ja puolustusmenoihin varatut varat pienenevät, toivottavasti olen väärässä, joten ensimmäinen viestini teille on se, että yhteistyö ei ole enää mikään pelkkä vaihtoehto, vaan välttämättömyys paljon enemmän kuin aikaisemmin. Tiedän, että meidän pitäisi jättää myöskin paljon aikaa kysymyksiä ja keskustelua varten, mutta yritän ihan lyhyesti kertoa teille siitä, että miksi me olemme tällaisten voimavarojen yhteiskäytöstä ja yhdistämisestä oiva esimerkki. Me olemme saaneet hyviä kerrannasvaikutuksia aikaiseksi luottamuksen ja solidaarisuuden kautta ja mitä se käytännössä merkitsee, niin siihen viittaan myöhemmin. Ja yritän kertoa teille, millä tavalla me yritämme konkreettisella tavalla tukea yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Maailma ei ole täydellinen, ei myöskään järjestelmä ja meilläkin on omat ongelmamme ja haasteemme. Mistä nyt käytännössä puhumme? Niin valitettavasti nuo asettelut tällä screenillä ovat huonot, mutta mikä on tehtävämme? Tehtävämme on toimia viiden jäsenvaltion puolesta Belgia, Ranska, Saksa, Alankomaiden ja Luxemburgin puolesta. Huomenna joukkoon liittyy Espanja ja 2015 vielä Italiakin. Me yritämme mahdollisimman tehokkaasti käyttää voimassa olevia kansallisia varoja hyväksi juuri ilma kuljetuspuolella sekä ilmatankkauspuolella. Tämä on sitä jokapäiväistä työtä. Me palaan tähän myöhemmin. Eli me käytämme ainutlaistuista ja ainutkertaista konseptia. Eli kyse on siitä, että päivittäin toimimme operaatioissa ilmakuljetusten tiimoilta näiden viiden mainitun jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi yritämme kehittää jäsenten välistä toimintojen yhteen toimivuutta. Ja tärkeää on muistaa, että jos halutaan tehdä tehokasta yhteistyötä, niin riippumatta siitä millä alalla, ilmassa, merellä, maalla, jos kansainvälistä yhteistyötä halutaan vaalia, niin se edellyttää yhteistyökyvyn parantamista. Eli se edellyttää tiettyä harmonisointia, standardisointia yhteistyöjäsenten kesken. Eli yhtäältä tarkoituksena on toteuttaa käytännön operaatioita ja samalla myöskin yhteentoimivuuden vaalimista tai kehittämistä. Ja tämä näiden kahden seikan yhdistäminen on tärkeässä asemassa ja siksi kyse on myöskin ainutlaatuisesta lähestymistavasta. Kuten kollega Tonjon totesi, jos halutaan tehdä yhteistyötä, niin se edellyttää sitä, että tiettyjä valtuuksia siirretään EATClle. Jos delegointia ei haluta, se ei tarkoita sitä, että oltaisiin luovuttamassa kaikkia toimivaltuuksia vain ja ainoastaan delegoinnin kautta voidaan todellakin näitä voimavaroja käytännössä yhdistää ja myöskin käyttää yhteisesti hyväksi. Kyse on noin 200 lentokoneen laivuesta, ja kun Italia ja Espanja tulevat mukaan, niin alusten määrä kasvaa. Jos välineiden käyttöä halutaan tehostaa, Esimerkiksi tässä yhteydessä lentokuljetuskalustoa ja ilmatankkausaluksia, niin edellyttää laajalaista yhteistyötä, niin kuin meillä EATCssä. Meillä on olemassa erinäisiä lentokoneita, KDC-10, Airbus 310 ja muita aluksia. Siihen myöhemmin vielä lisää. Meillä on Eindhovenissa 170 ihmistä töissä näistä viidestä maasta ja kun Espanja ja Italia liittyvät, niin ryhmän koko kasvaa noin 200 henkiin. Toimintaperiaatteistamme. Kaikissa yksinkertaisuudessaan voin todeta, että nämä lentokoneet ovat alonkomaissa, mutta käytännössä homma toimii niin, että jäsenvaltiot antavat meille kalustoa käyttöön, lentokoneita yhtäältä, ja toisaalta meitä pyydetään toteuttamaan tiettyjä ilmakuljetuksia. Ja kyse on tässä nyt tästä pooling and sharing lähestymistavasta, eli me toteutamme mahdollisimman monta operaatiota käytettävissä olevin resurssein. Eli me käytämme niitä mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, jotta voimme toteuttaa mahdollisimman monta operaatiota. Me lähdemme liikkeelle operaation suunnittelusta, Eindhovenista käsin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, eli kuusi viikkoa ennen operaation alkua lähtee tämä suunnittelu käyntiin, sitten prosessoidaan kaikki tiedot ja sitten tämä operaatio toteutetaan ja sitten Eindhovenista miehistö saa käskyt toimintakäskyt ja mikäli operaation aikana ongelmia ilmenee, niin sitten ollaan yhteydessä Eindhovenin ja tietenkin myös pääkaupunkeihin, mutta myöskin eatc jotta me voimme katsoa, missä ongelma piilee. Kyse on siis ilman kuljetusjohtoportaasta. Meillä on tietynlaista toimivaltaa jäsenvaltioiden puolesta myönnettynä. Tämän verran vain näistä operatiivisista toimista. Me aloitimme työmme syyskuussa 2010 ja täysin operatiivisia olimme viime vuoden lopussa, eli kolme, vajaa kolme vuotta meni tähän. Se ei ole hullumpi saavutus. Ja kun katsotaan näitä lukuja vuodesta 2011 viime vuoden loppuun asti, niin nämä, tämä kalustomäärä, joka meidän käytössämme on ollut, niin on laskenut 30 prosentilla 66 per päivä 47 per päivä ja syynä on se, että kalusto vanhenee ja tästäpä syystä me olemme menettäneet 30 prosenttia kalustosta ja silti tämä operatiivinen toiminta on pysynyt samalla tasolla, eli kuljetukset ja muut niin siinä vaihtelu on ollut vain 5 prosentin luokkaa, joten tämä jo kertoo, mitä optimointi tarkoittaa. Eli vähemmällä kalustomäärällä voidaan silti tuotto pitää suhteellisen vakaana. En halua esittää teille turhia, turhan paljon lukuja, mutta tämä uskoakseni kertoo sen, että mitä EATC on saanut aikaiseksi. Ja minähän jo totesinkin, että yhteistyö edellyttää menettelyiden harmonisointia. Se vaikuttaa teknisiltä, mutta se on kuitenkin tärkeä asia. Ihan muutama esimerkki. Meidän piti katsoa kansallisia menettelytapoja, jotka liittyvät meidän toimivaltuuksimme. Eli esimerkiksi lentoaikamääräykset, eli meidän piti katsoa kansallisia lentohenkilökuntaan liittyviä määräyksiä, lepoaikoja, lentoaikoja ja niin poispäin. Määräykset poikkesivat jäsenvaltiosta toiseen ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa me saimme aikaiseksi tällaiset yhteiset lentoaikamääräykset. Eli näin voimme käyttää kalustoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Ja sitten tämä diplomaattinen, yhteinen diplomaattinen selvitystoiminta. Me olemme sopineet keskenämme yhteisestä selvitysjärjestelmästä, eli että me voimme lentää kaikkialla näissä viidessä maassa. Se vaikuttaa vaikealta harjoitukselta, mutta tämän yhteisymmärryksen kautta olemme säästäneet paljon aikaa ja vaivaa. Jäsenvaltiot haluavat tehdä siis tiivistä yhteistyötä. Ja sitten me olemme harmonisoineet myöskin näitä kvalifikaatioita, jotka liittyvät lentohenkilöstöön. Ja tietenkin koulutusta tarvitaan. Koulutus ja harjoitukset ovat keskeisellä sijalla, jos halutaan tehdä hyvää yhteistyötä. Se edellyttää rauhan aikana tehtävää valmistelutyötä. Tässä keskeisellä sijalla on tietenkin tämä kansallinen ulottuvuus, Palaan tähän vielä myöhemmin, mutta sanoisin vielä sen verran, että EATCS on sitä mieltä, että meidän täytyy valmistautua operaatioihin juuri rauhan aikana. Kerroin jo ihan lyhyesti, mitä teemme, ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin yritän tietenkin myöhemmin vastata näihin kysymyksiin. Toinen asia, joka liittyy toimintaamme, kahden vuoden ajan olen johtanut tätä järjestöä ja olen pannut merkille että kerrannasvaikutuksia on ollut havaittavissa ja niillä on keskeinen merkitys ja haluan kertoa niistä teille. Yhteistyö, päivittäinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että opimme toisistamme, me tiedämme mitä muut voivat tehdä ja mitä eivät voi tehdä, luottamusta voidaan vahvistaa Sitä ei ole kirjattu mihinkään, mutta jokapäiväinen työ osoittaa sen, eli että on olemassa tietynlaista jatkuvasti vahvistuvaa solidaarisuutta, koska me teemme joka päivä tätä yhteistyötä. Se näkyy muun muassa rauhan aikoina, kun jäsenvaltiolla on Afganistaniin liittyviä kuljetusongelmia tai kuljetusongelmia Afrikan suuntaan, niin me yritämme sitten tarjota näille jäsenvaltioille kuljetuskalustoa. Kriisiaikoina taas ihan hiljattain me olimme siis viime vuonna tässä Libya-operaatiossa tuimme tätä Unified Protector-operaatiota. Eli me tarjosimme logistista tukea ja e, viime vuonna osallistuimme myöskin Serval-operaation toteutukseen. EATC oli siis tässä mukana omin voimavaroin. Ja tässä on tärkeää pitää mielessä se, että jotkut valtiot eivät niin vahvasti osallistuneet tähän, näihin operaatioihin kuin muut. Jokainen päättää osallistumisasteestaan, mutta silti he avustivat niitä jäsenvaltioita, jotka olivat enemmän mukana. Kyse on siis tietynlaisesta solidaarisuusajattelusta. Tähän toimintamme perustuu. Ja sitten tämä Saksaan liittyvä esimerkkimme. Kyse on Afrikassa tapahtuvasta toiminnasta. Me tarjosimme Ranskalle, Ranska toimii johtajan osminaisuudessa, me tarjosimme Transal kuljetuskoneita ja ilmatankauskalustoa maksutta. Ja syynä oli se, että me halusimme osoittaa solidaarisuutta johtomaalle eli Ranskalle. Ajan tällä takaa sitä, että kun teemme Saksan kanssa päivittäin yhteistyötä tällä alalla, eli ilmakuljetusten ja ilmatankkausten tiimoilta, niin me halusimme tehdä tällaisen Ranskaa tukevan eleen ja tarjouksen. Oikeastaan päivittäin yritämme tukea yhteistä ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, eli yhteisten määräysten muotoilemisessa silloin, kun kyse on ilmakuljetuksista, ja viittasin jo tähän diplomaattiseen selvitystyöhön. Jäsen, näillä jäsenvaltioilla on yhteinen lähestymistapa jota on nyt ehdotettu kaikille 28 jäsenvaltiolle ja tiedätte ehkä, että paraikaa keskustellaan siitä, että käytettäisiin EU-laajuisesti tällaista diplomaattista selvitysjärjestelmää, joka olisi erittäin tärkeä, uskokaa pois. Sitten osallistumme tällaiseen yhteiseurooppalaisen lähestymistapaan, muun muassa ilmatankkauksen osalta. Ja kuten sanoin, niin koulutuksella on keskeinen rooli. Näin voinkin sitten kertoa teille, mikä on tämä meidän käytännön asemamme. Me olemme tällaisten halukkaiden jäsenvaltioiden yhteistyöelin, eli meillä on yhtäältä Euroopan unioni ja NATO, jossa vaiheessa päättivät tehdä tiivistä yhteistyötä keskeisten voimavarojen yhdistämisen ja yhteiskäyttöaiheiden tiimoilta juuri ilman kuljetusten ja ilmatankkausten tiimoilta. Me teemme tietenkin puolustusviraston kanssa tiivistä yhteistyötä, myöskin European Air Groupin kanssa MCCEn kanssa ja muidenkin toimijoiden kanssa. Ja tässäkin ajatuksena on se, että me emme tee päällikkäistä työtä, vaan ö, tehokasta yhteistyötä. Mitä tulee A400M-projektiin, niin mikäli pysymme aikataulussa ja suunnitelmissa, niin meillä tulee olemaan noin 400 A400M-konetta käytettävissämme. Meille on annettu vetovastuu tässä voimavarojen yhdistämis- ja yhteiskäyttöhankkeessa juuri näiden koneiden osalta. Vastaamme myöskin henkilökunnan kouluttamisesta lentohenkilökunnan kautta, ja myöskin maahulitan liittyen teemme yhteistyötä ja ensi kuussa alkaa ensimmäinen Ranskaan liittyvä A400M-projekti. Tarkoituksena on tietenkin panostaa juuri tähän. Meillä on yhtäältä tämä MRTT, eli monikäyttöiset kuljetus- ja ilmatankkauskoneet käytettävissämme, joita voidaan käyttää myöskin ilmatankkauksien yhteydessä. Ja jos näitä koneita halutaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti, niin se todellakin edellyttää ö, ammattimaista toimintaa. Sitten taktinen koulutus, sitäkin kaivataan. Teidän pitäisi tietää, että kyse on aloitteesta, jonka takana on puolustusvirasto. Kyse on aivan hiljattain perustetusta aloitteesta. Sitä tullaan toteuttamaan Bulgariassa. Mm, vuonna 2012 meillä oli kuusi jäsenvaltiota tässä mukana, viime vuonna kahdeksan ja tänä vuonna kymmenen. Eli kyse on menestystarinasta. Kyse on tietenkin EATCssä viiden jäsenvaltion yhteistyöstä, mutta myöskin EATCn ulkopuolisia jäsenvaltioita osallistuu tähän EATT-järjestelmään, koska sitä on pidetty hyvänä, kustannustehokkaana järjestelmänä. Ja me tulemme myöskin kehittämään tällaisen koulutusohjelman, joka on omiaan parantamaan – yhteistyötä juuri sotilaskäyttöön tarkoitettujen kuljetuslentokoneiden yhteiskäytön osalta. Eli viisi, lähitulevaisuudessa seitsemän jäsenvaltiota tulee olemaan tässä mukana tässä yhteistyössä. Ja me yritämme kehittää toimintamme siten, että me voimme ottaa enemmänkin ö, yhteistyökumppaneita mukaan. Me keskustelemme siis lentoaikamääräyksistä, koulutuksesta, matkustajien ja rahdin kuljettamisiin liittyvistä määräyksistä. Näin Euroopan unionin sotilaallinen puoli voi toimia tehokkaammin juuri konkreettisten lähtökohtien kautta. Mitkä olisivat sitten ne keskeisimmät tekijät, joiden kautta voimavarojen yhdistämistä ja yhdessä käyttää voidaan tehostaa? No, kaikessa yksinkertaisuudessaan. No, tämä nyt ei välttämättä näy tässä screenillä, mutta voin kertoa teille sen, että kun tällainen pooling and sharing-aloite halutaan aloittaa, niin se edellyttää poliittista tahtoa ainakin kahden jäsenvaltion puolelta. Niin yksin on paha tehdä yhteistyötä, mutta kyllä siihen pari yhteistyökumppania tarvitaan. Eli alhaalta päin lähdetään liikkeelle, se on kaiken A ja O. Sitten tarvitaan myöskin selkeä, vakaa konsepti ja huomioiden toimintamahdollisuudet. Eli meidän täytyy katsoa niitä pelisääntöjä, joiden pohjalta kumppanit voivat tehdä tätä yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Me emme halua lähteä tekemään turhaa työtä, vaan me haluamme toteuttaa jotain toteuttamiskelpoista. Se edellyttää todella vahvaa konseptia ja EATCn konseptina on tämä, nämä operaatiot ja sitten yhteen toimivuus. Tämä ainakin toimii, vaikka tämä ei välttämättä ole ainutlaatuinen. Kolmanneksi taas toteaisin, että niin kuin puheenjohtaja Donjonkin totesi, anteeksi, niin jos halutaan jäsenvaltioiden tekevän yhteistyötä sotilaspuolella, niin täällä todettiin jo, että tärkeää on, että jäsenvaltiot ymmärtävät sen, että heidän pitäisi uskaltaa antaa toimivaltuuksia ulkopuolisille toimijalle, mutta toisaalta heidän pitäisi olla tietoisia siitä, että he voivat pikkuhiljaa sitoutua tähän hankkeeseen, eli ettei kerta heitolla kaikkia voimavaroja anneta järjestelmän käyttöön, vaan vaihe vaiheelta. Ja jäsenvaltioiden pitäisi tietää, että kaikista päätöksistä voidaan perääntyä. Se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ilmoittavat, että Transal-kalusto annetaan EATCn käyttöön, mutta ihan milloin vain jäsenvaltiot voivat ilmoittaa, että kaksi konetta tarvitsen kansalliseen käyttöön. Minulla on ainoastaan kansallinen operaatio tarjolla ja me, per, päätöstä ei tarvitse edes perustella. Meille lähetetään vain sähköpostia toimivaltaisen viranomaisen toimesta, josta käy ilmi, että huomenna tarvitsen näitä kahta konetta. No, se on sitten meidän ongelma, mitä asia hoidetaan, mutta tällainen progressiivinen lähestymistapa peruutusoikeuksineen pitäisi olla. Mutta jos tehdään yhteistyötä, niin silloin pitää myöskin hyväksyä se, että tietyn verran toimivaltuuksia siirretään tälle yhteistyöelimelle. Ilmeinen, mutta hyvinkin keskeinen seikka on taas se, että jos haluamme tehokkaan sotilaskalustoin toimivan järjestelmän, niin tämän järjestelmän johtoportaan pitäisi olla tietyllä tavalla integroituneena komentoketjuun. Tietyssä määrin siis. Tämä taas tarkoittaa EATCn osalta sitä, kuten sanoin, me annamme käskyjä toimintayksiköille – Meillä on olemassa tietty toimintakehys ja jäsenvaltiot hyväksyvät sen, että Eindhovenista käskyt tulevat operaatioyksiköille. Sitten täytyy vain varmistaa, että tieto myöskin välittyy, ja tämäkin on keskeisellä sijalla. Jos sotilaspuolella halutaan tehdä yhteistyötä, niin tällä tavalla tätä yhteistyötä on vain uskallettava tehdä. Ja sitten vielä lopuksi seuraavalainen esimerkki Tämä ehkä vaikuttaa ensisilmäykseltä tekniseltä, mutta me tarvitsemme myöskin yhteisen tietoteknisen välineen. Se on aivan välttämätöntä. Kansallisen järjestelmän rinnalla pitää olla tämä yhteinen tietotekninen järjestelmä olemassa. Ja sitten tämä viimeinen kohta, joka on plus, punaisella plussalla merkittynä, Henkilökohtaisena kommenttina mainittakoon, että silloin kun puhutaan sotilasvoimavarojen yhdistämisestä ja yhteiskäytöstä, niin se on vain ainoastaan mahdollista silloin, jos komentoketjun yläpäässä olevat ovat yhteistyöstä samaa mieltä. Jos ei olla yhtä mieltä, niin silloin yhteistyö ei toimi. Eli se edellyttää todellakin johtoportaan vihreää valoa kun katsoo esimerkiksi Espanjan suuntaan, niin Espanjan ilmakalustosta vastaava päällikön antama vihreä valo oli kaiken A ja O tulevalle yhteistyölle. Kenraali Arnais ilmavoivien päällikönä tarkkaan seuraa, miten yhteistyötä tehdään. Eli me tarvitsemme vihreä valoa ihan ylimmältä tasolta jos voimavaroja halutaan yhtiistää ja yhteis, yhteisesti käyttää. Ja sitten vielä sen verran, että haasteita olemme toki kohdanneet. En halua esittää nyt liian paljon yksityiskohtia, mutta kolmen puolen vuoden ajan olemme tässä tehneet jo tätä työtä. Lähdimme liikkeelle aika lailla nollasta ja meidän piti tietenkin konsolisoida näitä prosesseja, tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja se vie oman aikansa ja paljon aikaa ja vaivaa. Ja minä toivon, että sidosryhmät eli kumppanimaat investoivat tähän EATC-järjestelmään. Kaikki ovat vakuuttuneita tästä. Ja sitten vielä toinen asia. se liittyy sitten Espanjan ja Italian tulevaan liittymiseen. Paperilla se näyttää yksinkertaiselta asialta, mutta tähän liittyy myöskin se, että lopputulos on kaiken kannalta positiivinen. Kyse on järjestöstä, johon kuuluu tietty ryhmä, joka on valmis investoimaan EATC omilla varoin. Ei hirveästi varaa, ei hirveästi rahoja, meidän budjetimme kolme miljoonaa euroa, mutta henkilöstöä, kalustoa tarjotaan. Se ei ole mikään halpa harjoitus, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun Espanja ja Italiakin tähän vielä liittyvät, niin tästä on vielä enemmän hyötyä kaikille yhteistyökumppaneillemme, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että järjestelmämme jatkossakin toimii kitkattomasti. Se on sinänsä jo haaste, mutta me olemme vakuuttuneita, että tämä tulee toimimaan. Niin sitten vielä lyhykäinen viesti, jonka haluaisin teille välittää. Eli tämä houkuttelevuus, kun tällainen ylikansallinen järjestelmä perustetaan minne tahansa, niin pitäisi pystyä varmistamaan, että me myöskin pysymme, pystymme tarjoamaan houkuttelevia työpaikkoja. Koulutuksella on keskeinen merkitys tässä yhteydessä, kun henkilöt tulevat perheineen esimerkiksi Alankomaihin, niin haluavat tietenkin, että lapsille on tarjolla sitten sopiva peruskoulutusta ja koulutusta toivotulla kielellä, eli tässä on olemassa linkitys Euro, äh, Molin eurooppalaiseen Euroopan kouluun. Tämä toimii hyvin meidän tarpeemme huomioon ottaen. Me haluamme varmistaa, että koulutusta voidaan antaa äidinkielellä ja että maksusta, koulutusmaksusta eivät vastaa itse perheet. Me haluamme kuuluvamme tähän nimenomaiseen ensimmäiseen kategorian, eikä enää jatkossa tähän tällä hetkellä voimassa olevaan kolmoskategoriaan. Toivottavasti nyt ymmärrätte paremmin, mistä EATC on kyse, mitä voimme tehdä, mitä emme voi tehdä – minkälaisia toimintamahdollisuuksia meillä on. Kyse on siitä, että me voisimme laajentua ja myöskin antaa oman panoksemme yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiselle. Kun ne, kuten neuvoston viimeisimmässä julkilausumassa sanotaan, niin voimavaroja on olemassa Meillä on muun muassa merenkulkupuolella kapasiteettia käytettävissämme. Vastaavallinen lähestymistapa, joka meillä on käytössä, voisi toimia varmaan myöskin merenkulkualalla. Ja lopuksi vielä kokeneempana henkilönä voin sanoa, että kun 35-40 vuoden ajan olen seurannut tätä, tämän järjestelmän kehittymistä, niin yhteistyö ei ole enää mikään ainokainen vaihtoehto, vaan sitä on toteutettava ja EATC osoittaa, miten tätä yhteistyötä voidaan harjoittaa. Kiitoksia. Kiitos paljon, kenraali, tästä hyvin selkeästä ja täsmällisestä ja kattavasta esityksestä. Minä vastaan nyt ehkä yhteen kysymykseen omalta, omasta puolestani. Jäsenvaltiothan antavat teille mandaatin tehtävän. Missä vaiheessa yhteisessä suunnittelussa teihin, teidän puolenne käännytään? Kun puhun kollektiivisesta suunnittelusta, tarkoitan sillä EUta. Missä vaiheessa Naton tai eurooppalaiset, Naton tai eurooppalaiset rakenteet kääntyvät teidän puoleenne? mehän tällä hetkellä voidaan nähdä keskusteluissa ihan erityisesti Keski-Afrikkaa ajatellen, Keski-Afrikan tasavalta ajatellen, jos mahdollista eurooppalaista operaatiota suunnitellaan. Siellä on huomattavan vaikeita logistisia ongelmia jo ennakoitu. Käännytäänkö teidän puoleenne näiden toimielinten puolesta, Naton tai EUn puolesta kollektiivisesti? jos kyllä, missä vaiheessa? Onko se vain jäsenvaltiot yksinomaan, jotka hyvin jo aivan alkuvaiheessa ennakoivasti kääntyvät teidän puoleenne? Jos ajattelemme esimerkiksi tätä Keski-Afrikan operaatiota, sehän hyväksyttiin. Voitaisiin, voidaanko se tehdä teidän EATCn välityksellä jo paljon aikaisemmassa vaiheessa. Tämä oli siis kysymys, johon haluaisin vastauksen. Muita kysymyksiä kollegoilta ja sitten voitte vastata. Edustaja Landsbergis haluaa kysyä jotakin. Eh, thanks for Kiitoksia tästä esityksestä. Yleinen näkemyshän on se, että kaikki EUn hyvä, hyvät työt ovat menneen talven lumia. Ja tämän päivän kysymys kuuluu, onko EU valmis taistelemaan vaikka ei? Jos on taistelutahtoa, niin silloin täytyy ö, olla valmiina jo huomenna. Entäpä EUn valmiudet kehittää? No se on yksi kysymys, mitkä ovat valmiudet kehittää jotain, mutta toinen kysymys on se, ö, onko valmiutta toimia, esimerkiksi kun ajatellaan, mitä Moskovassa tapahtuu. Kansainväliset turvallisuuspolitiikat juontuvat e, eilisestä, mutta paperi ei kelpaa, pitää toimia. Monsieur. Kiitos. Minä olen huomannut teidän hymyilevän varsin tyytyväisesti tämän esityksen aikana, kenraalin esityksen aikana, koska se varmasti eh, on hyvin lähellä teidän eh, pragmaattista lähestymistapaa filosofian I want my planes back ilmaisu mm, ilmeisesti tyydytti, miellytti teitä. Niin puheenjohtaja, hyvä kenraali, haluan kiittää teitä selkeästä esityksestä. Täytyy sanoa, että minä puollan älykkäitä, kustannustehokkaita, operationaalisesti äh, käyttökelpoisia yhteistyöaloitteita. Meillä on pitkä historia siitä, kuinka olemme tukeneet NATOa monen vuosikymmenen ajan, ja tässä on taas yksi esimerkki siitä. Haluan kuitenkin tähdentää, että heti kun jonkun eteen laitetaan sana eurooppalainen, niin silloin Euroopan unioni haluaa esiintyä ikään kuin kyseessä olisi EUn aloite. Teidän esityksenne oli hyvä paitsi ihan lopussa, kun sanoitte, että kaikki tämä saattaa auttaa meitä viemään eteenpäin yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hm. Ukrainan kriisi on korostanut ja alleviivannut Naton tarvetta sitä, että Natoa täytyy uudistaa yksituumaisesti ja me emme halua äh, joutua harhateille äh, sen väittämän perusteella, että EUn täytyy mm, äh, osallistua puolustukseen. EUlla on paljon annettavaa kriisien hallinnoinnissa ja siviilitoiminnassa, mutta ei siinä, että se per, sekaantuisi puolustukseen. Mikä tahansa, mikä rohkaisee puolustukseen sekaantumista, niin se kyllä huolettaa minua. Euroopan unionilla on identiteettikriisi, se haluaa äh, muuttua jonkinlaiseksi valtion kaltaiseksi entiteetiksi. No, teidän äh, aloitteenne ja teidän organisaationne on hallitusten välinen organisaatio, aivan kuten teitte täysin selväksi omaksi esityksessännekin. Ja se, sillä on omat, äh, eli, eli jos joku väittää, että tässä olisi nyt kyseessä jonkinlainen EU-tyyppinen organisaatio, niin on väärässä. Näin ei ole. Pari kysymystä, jotka haluaisin esittää teille. Voisitteko selvittää suhteita EATCn ja koordinaatiokeskuksen välillä Endhovenissa? Sillähän on noin 25 allekirjoittajaa mukaan luettuna USA, joten minulle tämä suhde ei ole tullut ihan selväksi. Te puhuitte menettelyjen standardoimisesta. Eikö ole olemassa sellaista Naton standardia, josta voisi olla apua tässä kohtaa? Me, näyttää siltä, että me jatkuvasti keksimme pyörää uudestaan. Tarvitsemme yhteen toimivuutta ja standardointia, mutta minua kyllä yllättäisi, jos on valmista standardia ei jo olisi. Ja mitä tulee operationaaliseen statukseen, te mainitsitte koko joukon alueita, joissa ATC ovat olleet hyödyllisiä. ATC on ollut, tämä ilmailukuljetusjohtoporras on ollut hyödyllinen, Sahel ja niin edespäin. No UKllakin on ollut ö, erilaisia voimavaroja, mm, mutta miksei, miksei yksinkertaisesti nojauduta ilmakuljetusjohtoportaaseen EATC? -hän? Miksi tarvitaan ranskalaisia joukkoja ja muuta sellaista? Ja, merci. Euh, Kiitos, kenraali. Olkaa hyvä, jos haluatte vastata. A number of questions. Uh... Niin, muutamia kysymyksiä tässä tuli esitettyä. Ehkä täh, ensin tähän viimeisimpään kysymykseen tästä Sahelin operaatiosta. Sitten palaan vähän laajemmin näihin kysymyksiin. Toden totta, silloin kun tarjotaan tukea Sahelin operaatiota varten, niin siinä yhteydessä on tärkeää pitää mielessä, että tämän tyyppiset operaatiot ovat pitkän operaatioketjun päätö, päässä. Kyse on tuhansi kilometrin päässä olevasta kohteesta ja kyse on maalla tehtävästä työstä. Sirvalin operaation perustaminen edellytti sitä, että 75-80 prosenttia toteutui siten, että vuokrasimme koneita, kuten Antonov-koneita, koska näitä, tätä kalustoa ei voitu kansallisin konein kuljettaa. Sitten viittasitte UKhon, Kanadaan, Yhdysvaltoihin – he tarjosivat noin 10 prosenttia, 10-15 prosenttia tarvittavasta lentokalustosta ja loput sitten EATC tarjosi. Ja syynä oli se, ei se, että Ranska eivät halunneet EATC puuttuvan peliin, vaan syynä oli se, en puutu yksityiskohtiin, mutta kalusto, kalustomme käyttömahdollisuus näin kaukana eh, ei ollut mahdollista sellaisia, ei EATC-jäsenvaltiot eivät meille tarjonneet. Eli tässä käytettiin sekä ulkoistamista hyväksi, että myöskin niitä jäsenvaltioita, joilla oli tarvittavaa kalustoa tarjolla. Ja sitten EUn ja IATC-väliseen linkkiin. Ymmärrätte tietenkin, että en voi antaa mitään poliittisluonteisia vastauksia. Ymmärrätte tietenkin syyn, mutta mitä tulee tähän tekniseen ulottuvuuteen, niin toteaisin, eli puheenjohtaja Zonin kysymykseen vastaisin sanomalla, Frank, sinä olit ennen minua jo talossa, voit korjata minua, jos sanon jotain väärin. EU tai EUMS ei ole, tai NATO eivät ole olleet meihin yhteydessä operaation suunnittelupyyntöjen kerran, ainakaan vielä. Asia meni niin, että jotkut jäsenvaltiot olivat meihin yhteydessä ja pyysivät, että suunnittelemme operaation. Eli valmistelemme kaluston, yritämme saada mahdollisimman monta Airbus-konetta käyttöön hen, joukkojen lennättämiseksi Afrikkaan tai Keski-Afrikan tasavaltaan. Eli jäsenvaltiot olivat meihin yhteydessä, eivät mitkään Euroopan toimielimet. Ja mitä tähän juridiseen kehykseen ja konseptiin tulee, niin mitään selkeää mekanismia ei ole olemassa, jonka pohjalta EU voisi olla suoraan EATC yhteydessä. Menettelytapa on sellainen, että EUn pitäisi olla ikään kuin EATCn sponsoritukia Meillä on Ranska, Belgia, Alankomaat, Saksa tässä mukana. Ja nämä maat ottaisivat sitten tällaisen kuljetuspyynnön vastaan. Eli varmaan yhteistyötoiveita on olemassa, mutta muistutettakoon, että ETS on vasta kolmen puolen vuoden ikäinen – mutta tähän mennessä meihin ei ole oltu sillä tavalla yhteydessä, että me tukisimme EU-operaatioita. Tilanne voi toki muuttua, muun muassa Keski-Afrikan tasavaltaan liittyen. Sinne on lähdössä EU-joukot. Ehkäpä silloin meihin ollaan yhteydessä ja me voisimme tukea toimintaa koordinaatiopuolella. puolella. kun sanon, että me osallistumme tietynlaisiin toimiin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osalta, niin tarkoitin sitä, että nykyiset viisi, piakoin seitsemän jäsenvaltiot yrittävät tehdä rakenteellista yhteistyötä, jonka, joka toteutetaan bottom-up lähestymistavan kautta. Ajatuksena ei missään nimessä ole se, että kaikki työ tehtäisiin vain ainoastaan Eindhovenissa. Sitten viittasitte tähän MCC, E-keskukseen ja EATC. Te tiedätte, että molemmat pitävät kotipaikkaa Eindhovenissa. MCCEssä on 25 jäsenvaltiota, EATC vain viisi, mutta suurin ero on siinä, että MCC keskittyy ensisijaisesti ei ilmakuljetuksiin, vaan maakuljetukseen ja merikuljetuksiin. Eli koordinaatiota ja yhteistyötä voimavarojen yhdistämisen ja yhteiskäytön osalta. Muun muassa Afganistanin osalta MCC oli hyvin aktiivinen. Mitä tulee ilmakuljetuspuoleen, niin siellä tilanne on toisenlainen, sillä MCC on ikään kuin välittäjä. Yhtäältä meillä on olemassa jäsenvaltioiden esittämiä tarjouksia, ilmoittavat, että minulla olisi sinä ja sinä päivänä tällainen kuljetustarve, ja sitten on toisi, toinen puoli, joka sitten vastaa tähän kuljetuspyyntöön ja siinä kaikki. EATC kuitenkin on mukana heti alkumetreiltä lähtien, kun operaatiota suunnitellaan. Eli jäsenvaltiot tekevät EATCssä paljon tiiviimpää yhteistyötä, koska tavoite ei ole sama. Tavoite on se, että me teemme yhteisiä operaatioita. Se on tehokkaampi lähestymistapa. En tarkoita sillä sitä, etteikö MCC olisi toimiva lähestymistapa, koska se tarjoaa muille jäsenvaltioille yhteistyöfoorumi, mutta ei samalla tavalla kuin EATC. Mitä tulee sitten standardisointiin, ehkäpä johdatteli teidät harhaan. Puhuin menettelytapojen harmonisoinnista. Me tietenkin kaikki kuulumme NATOon, mutta on olemassa tapauksia, joissa stanakia ei voida käyttää kuten tämä cross-parachuting-järjestelmä. Eli saksalaisia ja laskuvarjohyppääjiä kuljetetaan belgialaisten C310 äh, kone, koneilla. Eli kyse on yhteen toimivuudesta. Tietenkin Katsomme myöskin, mitä näihin stanakeihin, miten tilanne stanakeihin liittyen kehittyy. Siinäpä varmaankin kaikki. Ai niin, sitten vielä tämä taistelukysymys. Onko EU valmis taisteluihin? No, minun ei tarvitse siihen antaa vastausta. Tilanne on vain se, että EATC jäsenvaltioina – omaavat erilaisia kunnianhimon tasoja, syitä, miksi ovat IATC-jäsenenä. Syynä meillä ei ole sellaista määrää sääntöä, että kaikkien pitäisi tehdä sitä tai tätä, vaan kyse on siitä, että jokainen toimii omien voimavarojensa mukaisesti. Joistakin jäsenvaltioista lähetetään ihmisiä Afganistaniin, toisista taas ei. Ja näin tämä järjestelmä vain toimii. Eli tarkoitan tällä sitä, että EATC tekee sitä, mitä jäsenvaltiomme pyytävät meidän tekevän. Minä viittasin jo Afganistanin operaatioon, Kosovon operaatioon, CAR, Maliin, Etelä-Sudaniin. Sielläkin olimme mukana muutamat jäsenvaltiot, Saksa ja Alankomaat olivat tässä operaatiossa mukana. Eli tällaista yhteistyötä teemme päivittäin. Eli EATC on ikään kuin jäsenvaltioiden yhteistyön väline, ja me yritämme sitten toimia mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Euh, Jos sallitte, niin vielä yksi kysymys ihan asian vierestä toivottavasti. Voitaisiinko mahdollisesti harkita sitä, että ne jäämaat, jotka eivät kuulu EUn tai eivät ole Naton jäseniä, voisivat liittyä teidän rakenteisenne vapaaehtoisuuden pohjalta? Vai edellyttääkö tämä harmonisointia minimipoliittista sopimusta, että tätä, tällainen on täysin mahdoton ajatusrakennelma? It's a very good question. Hyvä kysymys. Mikään ei estä maata, joka ei ole EUn jäsen, hakemasta ja liittymistä. Mikä ei estä. Jos haluaa ilmakuljetusjohtoportaaseen, niin menettely on hyvin yksinkertainen. Lähetetään kirje, maan viranomainen, ilmavoimien päällikköön tasoinen esimerkiksi lähettää kirjeen minun kenraalilleni ja ilmoittaa, että haluaa liittyä. Ja sitten arvioidaan hakemusta. Mutta mikään asiakirjoissa ei säädä, että kyseessä pitäisi olla eurooppalainen maa, siis EU-maa. Jos menisi vielä pidemmälle, öö, lienette kuulleet pohjoismaisesta ryhmästä, jotka päättivät tehdä yhteistyötä Nordefco-niminen ryhmä – ja tässä tämän valtioiden ryhmässä on sekä EU- että EEU-valtioita. Mutta jälleen kerran, mikään ei estäisi niitäkään, koska tällaista ajatteluahan on ollut ilmassa. Ja siinäkin vaiheessa, kun jos joku haluaisi ilmoittaa haluavansa ilmakuljetusjohtoportaan jäseneksi, niin ei se meille varmasti yllätyksenä tulisi. Eli me, tämä on tällainen alhaalta ylöspäin menevä prosessi. Kun me harkitsemme pyyntöä tulla EATCn jäseneksi, niin me aina pohdimme, onko tällainen jäsenyys omiaan lujittamaan tai estämään meidän toimintaamme. No tietysti asiaan liittyy myös poliittisia seikkoja, mutta näin me lähestymme tätä, näin me näemme tämän asian. Eli vastatakseni kysymykseen, jos vaikkapa Kanada pyytäisi saada liittyä meihin, niin silloin asia pitäisi tarkastella poliittisella tasolla. Teknisellä tasolla, jos näin voidaan sanoa, niin pohtisimme Kanadan valmiuksia, ja näin sivuminen sanottuna niillä on hyviä ilmakuljetusvalmiuksia. Teknisesti vastaus olisi pikemminkin kyllä kuin ei, mutta tämän lisäksi pitäisi harkita vielä poliittisesti asiaa. Periaatteessa kyllä, Kanadahan on myös Naton jäsen. Euh, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No sitten päätämme tältä osin tähän. Kiitos kenraalille teidän vierailustanne ja erittäin selkeistä selityksistä ja esityksestänne. Se on ollut hyvin kannustavaa, stimuloivaa, konkreettista Kiitos paljon teidän panoksestanne ja uskallan jopa toivoa, että ne, joille saavat kunnian istua seuraavassa valiokunnassa, seuraavalla vaalikunnalla voisivat saada mahdollisuuden tulla myös tulla Eindhovenin käymään tehdä vierailun paikan päälle. Kiitos vielä kerran teille ja kiitos myös muille eh, kahdelle verstille, jotka tulitte tänne kuulemaan meitä. Seuraamme erittäin tarkasti teidän tulevaa laajentumistanne ja ehkä seuraamme myös pyyntöjä, joita saattaa tulla lisää, joita voi tulla lisää vielä eurooppalaista yhteistyöstä. Kiitos.